No niin, hyvää huomenta kaikille ja aloitetaan sitten tämän aamun istunto talousarvion valvontavaliokunnan nimissä. Ja lähdemme liikkeelle kohdasta seitsemän, eli vastuuvapaus 2009 vuodelta, EUn yleinen talousarvio pääluokka 3, komissio. Ja läsnä on maataloudesta ja maaseudun kehittämistä vastaava komission jäsen Cholos tervehdykset hänelle. Ja annamme heti puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimen edustajalle. Eh, herra Kreten on täällä puhumassa. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Eh. Kiitos, herra puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Le chapitre 3. Tämä kappale kolme tilintarkastustuomioistuimen tuomioistuimen vuosikertomuksessa siellä eh, esitetään nämä huomiot, joita se on tehnyt eh, neljällä eri alueella. Maatalous ja maaseudun kehittäminen, ympäristö, kalatalous, terveys ja kuluttajan suoja. maksut nousevat 57 eh, miljardin euroon, eli melkeinpä puoleen Euroopan unionin talousarviosta pääasiallinen johtopäätös, jonka tilintarkastustuomioistuin teki, on se, että nämä maksut on tehty suurimmaksi osaksi ja ne nousevat 5-7 prosenttiin kokonaisuudesta ja nämä täytyy suhteuttaa tähän virhetasoon. Meidän täytyy muistaa se, että tämä on paljon korkeampi summa kuin vuonna 2008, jolloin puhuttiin alle kahdesta prosentista todellisuudessa vuosi 2008 on se poikkeusvuosi, eli tämä virhetaso on aina ollut yli kaksi prosenttia lukunottamatta juuri vuotta 2008. Jotta voitaisiin arvioida vuoden virhetasoa, tilintarkastustuomioistuin tekee tarkastuksia kentällä ja se tekee tarkastuksia toimien asianmukaisuuteen, mitä tulee avustusten loppuvastaanottajiin. Se identifioi siellä erityyppisiä virheitä. Ensimmäinen virhekategoria, siihen kuuluvat kelpoisuusvirheet tässä tapauksessa virhe on tapahtunut, jos edunsaajan tekemä pyyntö ei ole EU-rahoituskelpoinen. Voisin antaa esimerkin. Ja nämä tulevat vuodelta 2009. Kunnallinen yritys, joka on vastuussa kaupungin jalkapallokentän ylläpidosta, se sai maksun 500 30 hehtaarille ja kuitenkaan näillä konnuilla ei harjoitettu minkäänlaista maataloustoimintaa ja täten tämä maksu ei ollut kelpoinen. Ja kuitenkin tämä sai pinta-alatukea ja pinta-alatuen säännöt sanovat, että siellä täytyy olla maataloustoimintaa ja että äh, nämä maatilkut täytyy pitää hyvässä kunnossa. Toisessa maassa siellä oli tällaisia keinotekoisia rakennelmia, jotta maanviljelijä pystyi ensinnäkin ilmoittamaan, että sillä oli maita omistuksessaan ja toiseksi, jotta viljelijä pystyi väittämään, että siellä harjoitettiin maataloustoimintaa, koska nämä olivat ne kaksi ehtoa, joilla eh, pinta-alatukea sai, mutta näin, tässä kyseenomaisessa tapauksessa kumpikaan ehto ei täyttynyt ja täten kelpoisuusvirheestä on kysymys. Toinen virhekategoria liittyy tuen määrän tarkkuuteen. Tässä yleisesti ottaen on kysymys tapauksista, joissa edunsaaja pyytää suurempaa summaa kuin mikä hänelle kuuluisi. Täten 12 tointa hoidettiin jäsenmaissa, eli maksettiin yli 20 prosenttia enemmän kuin mitä olisi tullut maksaa koska nämä oikeudet tietokannan perusteella, äh, tietokannan tehtyjen tarkistusten perusteella olivat yliarvioituja. Kolmas vihre, virhekategoria juontaa juurensa näihin kahteen mainitsemaani edelliseen. Eli on sitten vielä tällainen määrällisesti määrittelemätön virhe luokka. Ne ovat siis virheitä, mutta tilintarkastustuomioistuin ei voi tehdä arviota näiden talousarviovaikutuksia. Tällaiset virheet, niitä ei siis lasketa näihin virhetasoihin mukaan, mutta on selvää, että tämän tyyppiset virheetkin täytyy ottaa huomioon silloin, kun arvioidaan tätä tilannetta yleisesti ottaen ja kun tarkastellaan tointen asianmukaisuutta ja laillisuutta. Haluaisin kiinnittää teidän huomiotanne tähän, koska tämä tarkoittaa sitä, että arvioitu virhetaso, josta aikaisemmin puhuin, se saattaa olla vielä korkeampi jos meillä olisi siis kaikki tarvittavat tiedot käytettävissämme, jotta me voisimme laskea nämä virhetasot. Nyt sitten haluaisin mennä toiseen tuomioistuimen johtopäätökseen joka koskee näitä kulujärjestelmiä, hallintojärjestelmiä, tietoliikennejärjestelmiä, maantieteellisten mm, maatilkkujen tunnistamisjärjestelmiä ja kirjanpitojärjestelmiä. Tilintarkastustuomioistuimen johtopäätös on se, että nämä systeemit ovat ainoastaan osittain tehokkaita. Tietenkin tämä toinen johtopäätös osittain selittää tämän ensimmäisen, koska puutteet hallinnointijärjestelmissä johtavat virheisiin loppusaajille suoritetuissa maksuissa. Tässä ehkä kannattaa mainita kaksi ulottuvuutta näistä järjestelmistä, ja nämä on jo mainittu kertomuksessa vuodelta 2009, IACS-järjestelmä ja toiseksi nämä järjestelmät, joilla peritään perusteettomasti maksettuja maksuja takaisin. Lähden liikkeelle tästä IACS-stä. Mitä siihen tulee, tilintarkastustuomioistuin on useaan otteeseen sanonut, että niiden ristitarkistusten perusteella, joita se voi tehdä tietokantojen perusteella, tämä on tehokas järjestelmä ja tämä voidaankin todeta tästä maatalouden virhetasosta. Kuitenkin hiljattain se, että on otettu järjestelmään mukaan uusia tietokantoja, kun tämä yksittäinen maksujärjestelmä ja pinta-alamaksujärjestelmä on otettu käyttöön uusissa jäsenvaltioissa, ne on otettu mukaan. Sitten on otettu mukaan uusia alueita, uusia tuotantomuotoja, esimerkiksi tupakka ja oliiviöljy. Nämä kaikki on otettu IACSään mukaan ja näiden seurauksena on ollut se, että järjestelmän tehokkuus on huonontunut. Ja täten tilintarkastustuomioistuin jo, on joutunut toteamaan heikkouksia esimerkiksi maatilkkujen maantieteellisessä tunnistuksessa useammassakin jäsenvaltiossa, kuten myöskin tietokantojen päivittämisessä. Kyse on niistä tietokannoista, joiden perusteella näitä maksuja yksittäisille maanviljelijöille maksetaan. Tilintarkastustuomioistuin myöskin totesi kentällä tehdyissä tarkastuksissa puutteita kansallisten maksumiesten taholta ja myöskin niiden validointien kohdalla, joita kansalliset viranomaiset, validointiviranomaiset tekevät. Toinen kohta, johon halusin puuttua liittyen näihin järjestelmiin, liittyy siis perusteettomasti maksettujen maksujen takaisin perintään komission antavat tiedot, niitähän kehitettiin komission toimesta vuonna 2009 ja kuitenkin näiden maksujen tilanne on vielä kaukana ihanteellisesta ja meidän täytyy entisestään parantaa tätä järjestelmää parantamalla yhteistyötä jäsenvaltioiden ja komission välillä. Jäsenvaltioilla on pääasiallinen vastuu näiden maksujen takaisinperinnästä, koska nämä maksut on tehty kansallisella tasolla kansallisten viranomaisten toimesta. Ja nämä, nämä takaisinperintäkysymykset kuuluvat kansallisen lainsäädännön piiriin. Yksi kolme miljardia euroa ne olivat edelleen takaisin perimättä vuoden 2006 lopussa, niin hieman alle puolet tästä 536 miljoonaa saatiin perittyä takaisin kolme vuotta myöhemmin vuoden 2009 lopussa. Ja tästä 530 miljoonasta 120 miljoonaa, 121 miljoonaa tuli takaisin lopullisilta loppukäyttäjiltä ja kaikki tämä loppu, eli 411 miljoonaa tuli takaisin jäsenvaltioilta, siis veronmaksajilta. Tilintarkastustuomioistuin myöskin tarkasteli maatalouden päätalo-osaston keinoja ja totesi, että pääosaston toimet eivät olleet yhtä varmoja kuin tilintarkastustuomioistuimen keinot ja täten niitä ei voitu verrata keskenään. Ja tämä koskee aivan erityisesti pääjohtajan toteamukseen, jossa todetaan, että tämä virhetaso olisi alle kaksi prosenttia kokonaiskustannuksista. Tämä johtopäätös perustuu tarkastuksiin, joita kansalliset tarkastusviranomaiset ovat tehneet, mutta näiden heikkoudethan tilintarkastustuomioistuin on jo tuonut esiin ja itsekin ne tässä mainitsin maatalouspääosaston pääjohtajan virhetasoa ei täten voida verrata tilintarkastustuomioistuimen virhetasoon, jonka tässä mainitsin esitykseni aluksi. Tilintarkastustuomioistuin totesi myös, että on liian varhaista poistaa tämä varaus, joka asetettiin IACSn toimintaa koskien Kreikassa. Ja lopuksi, herra puheenjohtaja, haluaisin vielä sanoa, että jos me vedämme johtopäätöksiä näistä huomioista, niin tilintarkastustuomioistuin tekee koko joukon suosituksia, jotka liittyvät äh, säännösten täsmentämiseen, äh, avunsaajien parempaan kohdentamiseen ja myöskin perusteettomasti maksettujen maksujen takaisinperintäjärjestelmän parantamiseen. Kiitos. Kiitoksia. Sitten komissaari Scholos. Merci, monsieur le président. Kiitos herra puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät tilintarkastustuomioistuimen jäsenet. Olen hyvin iloinen voidessani eh, puhua tänään tästä maatalouskappaleesta tässä tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa. Äh, haluaisin vakuuttaa teidät siitä, että minun mielestäni tämän yhteisen maatalouspolitiikan hallinnointi on äärimmäisen tärkeää toimintaa, koska se on koko politiikan perustana. Viime, vuosien, viime vuosien ponnistelut ovat meidän mielestämme tuoneet virhetason tasolle, joka on tämän materiaalitason tasolla. Tämä osoittaa sitä, että yhteistä maatalouspolitiikkaa hallinnoidaan oikealla tavalla me perustamme nämä johtopäätöksemme tähän tilintarkastustuomioistuimen huomioihin ja yli 400 tarkastukseen, joita jäsenvaltioissa on tehty ja myöskin niihin tilintarkastuksiin, joita omat palveluyksikköni ovat tehneet. Mutta olen vakuuttunut siitä, että nämä eh, johtopäätökset eivät ole pysyviä. Meidän täytyy joka vuosi ponnistella, jotta virhetasoa vähennetään entisestään ja jotta yhteistä maatalouspolitiikkaa hallinnoidaan asianmukaisella tavalla. Ja me tarvitsemme myöskin sitoumusta jäsenvaltioiden virkamiehiltä, koska heidän roolinsa on täysin olennainen tässä politiikassa. Tässä on kysymys jaetusta hallinnoinnista, kuten maataloudessa tulevaisuudessa yleensäkin. Tästä syystä seuraan hyvin tiukasti täytäntöönpanoa jäsenmaissa ja kun, jos tarve vaatii, niin silloin me pakotamme jäsenvaltiot laatimaan toimintasuunnitelmia, jotta toimintaa parannetaan ja komissio on valmis jopa keskeyttämään maksut. Näin on jo aikaisemminkin tehty, enkä tule epäröimään käyttää tätä keinoa uudestaankin. Minun kaudellani pyrin konsolidoimaan ne edistysaskeleet, joita on jo saavutettu ja äh, koetan myöskin ryhtyä hoitamaan aivan uusia asioita. Ensinnäkin mitä tulee tähän IACS-järjestelmään, olen vakuuttunut siitä, että kyseessä on valvontajärjestelmä, joka on tehokas ja luotettava. Tilintarkastukset osoittavat tämän toteen suurimmassa osassa jäsenvaltioita, vaikkakin Bulgaariassa, Romaniassa, ja aikaisemmin Kreikassa puutteita todettiin ja joissakin muissakin jäsenvaltioissa on ollut jonkin verran ongelmia. Olen tilintarkastustuomioistuimen kanssa samaa mieltä siitä, että IACSn äh, laatu perustuu nimenomaan äh, näiden äh, maatilkkujen identifioimisjärjestelmän luotettavuuteen ja meidän täytyy todellakin parantaa näitä järjestelmiä laadullisesti. Jos arvioinnista tulee ilmi heikkouksia, niin silloin jäsenvaltioiden täytyy ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. Tässä tulee myöskin äh, maksajavirastot kokoamaan yhteen, jotta äh, nämä äh, huonoimmin toimivat maksuviranomaiset voivat hyötyä sitten paremmin toimivien kokemuksesta. Toiseksi nämä takaisinperinnät, jos nyt analysoidaan näitä viime vuosien tietoja, niin voisin, eh, voin esitellä teille korkeamman takaisinperintätason kuin aikaisemmin ja paljon parempi kuin se maltillinen 10 prosenttia, josta tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa puhutaan. Esimerkiksi vuonna 2007 koskien, niin vuoden 2009 loppuun mennessä 49 prosenttia oli saatu takaisin. Eli siitä lähtien, kun on otettu käyttöön tämä 50-50 sääntö, parannusta on tapahtunut, koska se on kannustanut jäsenvaltioita toimimaan paljon aktiivisemmin takaisinperinnässä. Ja sitten vielä kolmas osa-alue, jäsenvaltiot. Minä haluaisin tähän jäsenvaltioiden toimintaan vielä vahvistusta ja täten sertifiointiinstanssien toimintaa tulisi vahvistaa ja tällä vastataan myöskin tilintarkastustuomioistuimen huolenaiheeseen. Konkreettisesti sanottuna me, eh, nämä sertifiointilaitokset, niiden täytyy tulla uudelleen tarkastamaan muiden maksuvirastojen eh, suorittamia tarkastuksia. Me olemme jo testanneet tätä järjestelmää tietyissä jäsenvaltioissa ja meillä on nyt mahdollisuus keskustella tästä, kun yhteistä maatalouspolitiikkaa ryhdytään tarkastamaan. Tärkein eh, painopistealueeni on nimenomaan yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen. Ja tässä on kysymys suurista panoksista, yksinkertaistaminen ensimmäisessä pilarissa ja tämän yksinkertaistamisen täytyy pysyä asian keskiössä, jotta veronmaksajien rahat saadaan takaisin silloin, kun niitä on epäasianmukaisesti käytetty, kuten tässä jo monessa puheenvuorossa on tullut esille aikaisemmin on mahdollista saada aikaiseksi yksinkertaisempia tarkastuksia, jotta esimerkiksi pienille, eh, pienille tilo, pieniin tiloihin kohdistuvat paineet hieman helpottuvat myöskin eh, ympäristöehto, täydentävät ympäristöehdot. Jos näin yksinkertaistamalla tavalla ei toimita, niin silloin nämä täydentävät ympäristöehdot menettävät merkityksensä. Komission tiedonannossa tehdään jo ehdotuksia, jotta paremmin kohdennetaan nämä suorat tuet aktiivisille maanviljelijöille. Ja jotta yksinkertaistaminen siitä saadaan konkretiaa, niin olen myöskin perustanut maksajavirastojen ad hoc työryhmän, jossa keskustellaan näistä byrokraattisista hallinnollisista taakoista. Olen tietoinen siitä, että yhteinen maatalouspolitiikka on politiikkaa, johon, jossa on kysymys suurista rahoista, ja tästä syystä olen päättäväinen sen suhteen, että sitä hallinnoidaan asianmukaisesti. Jotta tähän, saa, tähän saakka aikaan saadut edistysaskeleet, jotta ne säilytetään, niin todellakin toivon, että voin myöskin laskea teidän apunne varaan parlamentissa. Haluaisin kiittää teitä huomiostanne ja tietenkin olen valmis vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin. Kiitoksia. Sitten esittelijäkollega Chatsi Makakisille puheenvuoro. No. Kiitos herra puheenjohtaja. Ensinnäkin komission jäsen olen erittäin kiitollinen teille tuosta esityksestä. Siitä huomaa, että olette asiantuntija. Te olitte omassa maassanne jo maatalousministerinä toiminnassa ja te tiedätte eh, ongelmat ja tässä huomataan, että se kyllä hyvin myös herra Kretänistä huomaa, että hän on aikaisemmassa eh, tehtävässään ennen eh, tilintarkastustuomioistuinta tutustunut erinomaisesti maatalouden tilanteeseen ja se on tärkeää ja sen valvonta on tärkeää. Tässä on kysymys Euroopan unionin suurimmasta menoerästä ja täs, tätä arvostellaan vaikkei se usein olekaan oikeutettua, kun katsoo tilannetta, miten hyvin valvontajärjestelmät maataloudessa toimivat, myöskin tämän parlamentin painostuksen ansiosta, niin minun täytyy todeta, että kunnioitusta on osoitettava tälle, ja tämä täytyy todeta, että tässä nähdään kyllä eroja suuriin menoeriin, joita eilen käsittelimme, koheesiopolitiikkaa Siellä valvonta onnistuu ja myöskin palauttaminen, varojen palauttaminen onnistuu paremmin, mutta käsittelen yksityiskohtia vielä tarkemmin. Huolimatta jaetusta hallinnosta, integroidusta hallinnosta, ja kun katsotaan komission roolia, niin tässä on vaikea tilanne ja näin ollen voikin vain nostaa hattua heille. Kuitenkin tästä toimintakertomuksesta selviää, että ennen kaikkea uusien jäsenvaltioiden kohdalla Bulgariassa ja Romaniassa on edelleenkin suuria ongelmia. Herra komission jäsen, minä tässä kaipaan vähän Kreikan käsittelyä, koska ne, Kreikan ongelmat ovat edelleen ajankohtaisia ja tässä toimintakertomuksessa, on, on, joka on muuten selkeä, niin minusta tässä pitäisi koko totuus kertoa. Kreikan kohdalla on saavutettu paljon, mutta ei vielä kaikkea ajaksin toimeenpanossa minä kannan kuitenkin huolta tulevaisuudesta, sillä me haluamme käyttää tätä talousarvion valvontakertomusta, jotta opitaan vanhoista virheistä tulevaisuutta varten. Täm, tulevaisuudessa nämä suorat maksut eivät ole niin tärkeät, vaan ennen kaikkea maaseudun tuki on tärkeä. Maataloudessa tapahtuu samanlaisia, tullaan ottamaan käyttöön samanlaisia välineitä kuin kohesiopolitiikassa ja tarkastus käy vaikeammaksi. Tähän astinen ähm, valvontahan on keskittynyt suoriin maksoihin ja äh, jatkossa tarvitaan samanlaisia toimia kuin koheesiopolitiikan valvonnassa ja näin ollen teidän ideanne äh, ovat tässä asia, josta haluaisin kysyä. Ajaksissahan, kun on kysymys maaseudun äh, maataloustuotteiden tuotantoketjusta, niin teidän täytyy teidän valvontamekanisminne parantaa sitä varten. Ja meidän tulee myöskin katsoa, missä virheitä tehdään nyt. Suuri ongelma ovat säännöt ja sääntöjen toimeenpano. Ja haluankin tässä molemmille osapuolille, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle esittää kysymyksen, miksei tehdä sitä, mitä kohesioalalla jo tehdään. Eli ilmiselvästi tilintarkastustuomioistuin näissä tarkastuksissaan toimii omalla tyylillään. Esimerkiksi eh, laidun, laidun eh, kysymys. Sehän on suuri menoerä. Ilman maatalousasian syvää tuntemusta sen kysymyksiin ei voi vastata. Vihreät eh, laitumet, Bulgariassa ja Skotlannissa ovat eri asia, eli tarvitaan sääntöjen tuntemiseen eh, yksi, eh, yhden, yhdensuuntaista eh, tulkintaa. Ja kysynkin näin ollen tilintarkastustuomioistuimelta, mikseivät kolme osapuolta, jäsenvaltiot, komissio ja tilintarkastustuomioistuimessa, istu yhden pöydän ääreen laatimaan yhdenmukaiset säännöt ja minun täytyy tässä komissiota vähän puolustaa, koska kun tulkitaan määritelmiä, niin siellä ja täällä pystytään varmaan yhdenmukaistamaan käsitteitä. Minusta tästä puuttuvat kuitenkin selveät signaalit, miten voitaisiin painostaa jäsenvaltioita enemmän. Esimerkiksi olemme usean kertaan jo todenneet, ja Greta hän mainitsi, että Kreikka on kymmenen vuotta saanut maksuja, vaikka ajaksjärjestelmää ei ollut toimeenpantu. Nämä ovat oloja, joissa täytyy kysyä, kuinka tämä on mahdollista, miksi maksuja jatketaan, vaikka tiedetään, että jäsenvaltio ei pidä kiinni säännöistä. Voin vastata tästä, tästä tähän siinä mielessä, Äh, että tässä on toimittu hyvin, hyvin hölläkätisesti. Kysymys 16. Without these certificates and reports, ähm, Tämä koskee useita jäsenvaltioita ja tämä vastaus kuului. The system of payments is long established Tämä maksujärjestelmä on ollut jo pitkään olemassa ja kun maksajaviranomaiset ovat suorittaneet maksut, ne saavat ennakkomaksuja komissiolta ja nämä maksut legitimisoidaan. Tämä on siis äh, lainausmerkeissä jälkikäteen äh, vuositilien, tarkastettujen vuositilien muodossa ja tarvittavat mukautukset tehdään sitten, kun tehdään päätös siitä, että maksajaviraston tilit äh, hyväksytään. Tämä on siis menettely, maksetaan etukäteen, se on selvää, sen ymmärsin, mutta se tehdään myös tapauksissa, joissa jäsenvaltio toimii sääntöjä vastaan, vaikka tiedetään, että maa rikkoo sääntöjä. Ja tämä on ongelmamme, että tässä meillä ei ole kurinpitomahdollisuuksia. Emmekä voi odottaa ma- maalta kurimassa pysymistä, koska se tietää, että vaikka se rikkoo ö, sääntöjä, se saa kuitenkin varat, koska sillä on oikeus niihin. Ja minä kysyn tästä, että onko oikeut, se oikeutettu niihin. Sillä on oikeus, ö, teillä on oikeus ö, jättää, keskeyttää maksut, jos te näette, että se säännönmukaisesti rikkoo ö, sääntöjä. Tämä on Kreikan tapauksessa tapahtunut kymmenen vuoden päästä vasta maksut pysäytettiin, se on pitkä aika ja tällä välin on tapahtunut huomattavaa vahinkoa veronmaksajien varoilla. Ja tästä syystä tahtoisinkin pyytää teitä miettimään, että tämä, tämä ähm, vaatimus, jota on toisteltu ja kaikki es, äh, edeltäjäni ovat toistaneet, Jan Mulda ennen kaikkea, joka taas kuuluu tähän äh, Äh, valiokuntaan, niin me haluamme kansallisen hallintoselvityksen, koska se on paras väline, jotta saataisiin mahdollisuus saada aikaan selkeyttä jäsenvaltion taholta. Valtio, äh, maatalous, Kreikan maatalousministerin täytyy tulla, äh, tulla ja allekirjoittaa ja tunnustaa, että on, huonoa hallintoa on tapahtunut. Tämä on ensimmäinen vaatimuksemme. Toinen on se, herra Zolos, sanoin teille jo ennakolta, että pääjohtajanne allekirjoittama ähm, kertomus, joka on, on kunnossa, niin se tekin voisitte allekirjoittaa. Tässä on järjestelmä muuttunut. Nilkinok äh, toimi toiseen suuntaan ja uskon, että tässä poli te kannatte poliittista vastuuta ja teidän tulisi sitä todellakin kantaa. Ja myöskin näissä arviointikertomuksissa Lissabonin eh, sopimuksen jälkeen nämä on, on eh, määrä pitää, teidän tulee esittää tässä näistä eh, arviokertomuksista suunnitelma, mitä aiotte tehdä ja poliittisten tavoitteiden toteuttaminen myös. Ennen ne olivat helppoja aikaisempia. Nyt on cross compliance ja maaseudun äh, kehittäminen, eli nämä ovat laajoja poliittisia äh, äh, tavoitteita ja meidän tulee katsoa, saavutetaanko nämä poliittiset tavoitteet teidän toimenpiteillänne. Ja sitten herra Cholos, pyydän teitä esittämään toimintaohjelman automaattisesta maksujen keskeyttämisestä. Tämän Kreikka-esimerkin toin jo esille, en sitä sen enempää jauha, mutta Viides kohta ovat eh, korjausmekanismit. Kun katsoo lukuja, niin tässä vaikka ne, te oli, teillä on hyvät eh, valvonta- ja korjausmenetelmät, niin tässä kuitenkin eh, kertyy summia. Ja kun seuraa tilintarkastustuomioistuinta, niin vuonna 2006 42 prosenttia on, varoista on korvattu takaisin ja tuorein luku meillä on ja se on 42 ei ole mikään huono luku, mutta sen, pitä, sen pitäisi olla 100 prosenttia. Tuorein luku on vuodelta 2009 10 prosenttia. Vain 10 prosenttia on, on, on saatu palautetuksi niiltä, jotka saivat EU-varoja, vaikka he eivät olleet niihin oikeutettuja. Ja tämä on hyvin vähän, tämä 10 prosenttia. Te käytätte tapauksissa, joissa, jatketa, jat, joita, joissa palautusmaksuja ei ole eh, toimeenpantu niin tätä 50-50 sääntöä ja se sanoo, että 50 prosenttia vääristä maksuista maks, äh, maks, äh, sälytetään jäsenvaltiolle ähm, sakkona. Kun seuraan tätä logiikkaa ja 10 prosenttia on vain palautettu ja 50 prosenttia on ähm, sakkomaksua, niin 90 prosenttia varoista on menetetty, mennyt hukkaan ja veronmaksaja joutuu vielä tämän oikeutetun sakon vuoksi kantamaan taakkaa, joten veronmaksajan taakka on puolitoista kertainen. Tämä on minusta logiikka, jota ei voi ymmärtää ja minä haluaisin, että varoin maksu keskeytettäisiin ainakin tai ne, ne peruttaisiin ja te saatte aikaan toimintaohjelmat tämän suuntaisesti. Ja to, tiedän, että komissio menneisyydessä nimitti, e, ei, ei halunnut sanoa julki jäsenvaltioita, nyt ajat ovat muuttuneet, te nimeätte rik- rikkomusten tekijät. Ja sitten vielä sanoin tässä alussa, että yhteiset säännöt olisivat hyvä, olisi parempi, jos niitä ei olisi ollenkaan, vaan säännöt olisivat niin helpot, että kaikki ne ymmärtäisivät. Me tarvitsemme tulevaisuudessa ähm, äh, rahoitusnäkymissä, kun nyt äh, nämä toimenpanoasetukset äh, jäsenvaltioissa, niin ne tulee yhdenmukaista kaikissa jäsenvaltioissa. Se on maataloudessa mahdollista. Tietysti on eroavaisuuksia, kuten laidunten kohdalla mutta minä haluan nähdä, miten te nämä, tämän yksinkertaistamisen itse ymmärrätte. Jäsenvaltiothan eivät sitä mielellään halua, koska he pitävät tästä monimutkaisesta järjestelmästä, voivat piiloutua sen taakse. Ja me haluamme nyt tämän vuotisessa vastuuvapauden menettelyssä nämä asiat tuoda esille ja toivon mukaan ensi vuon eh, keväällä saadaan nämä aikaiseksi. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Ja haluaisiko tilintarkastustuomioistuin puhua ensin vaiko komissio? Komissio, olkaa hyvä. Merci, euh, monsieur le président. Kiitos, herra puheenjohtaja. Ja kiitokset myöskin esittelijä Shaatsi tästä esityksestä. Jos sallitte, niin haluaisin täsmentää tiettyjä kohtia ja antaa hieman lisää tietoakin. Ensinnäkin, mitä tulee IACS-järjestelmään. Tämä on siis yhtenäistetty valvontajärjestelmä ja sen komissio kehitteli viime vuosina ja minä voin todeta, no olen toki virassani ollut vasta vuoden, mutta me olemme jo suorittaneet näitä tarkastuksia kentällä ja olemme todenneet, että tämä on järjestelmä, joka mahdollistaa mukauttamiset sitä mukaan, kun säännöt muuttuvat kun me toimimme tämän monivuotisen järjestelmän puitteissa. Toisin sanoen tuki ei ole sidoksissa joka vuosi muuttumaan tuotantoon. Tämä järjestelmä ottaa huomioon nämä pinta-alatarkastukset, se mitä siellä, mitä, minkälaista pinta-alaa viljellään. Tämä on järjestelmä, jossa otetaan myöskin huomioon maanviljelijöiden tietokannat, eli tässä äh, yhdistetään nämä kaksi äh, tietokantaa, eli pinta-alatietokanta ja sitten viljelijöiden omat tietokannat. Vuonna 2009 me IAKSin kautta katoimme 80 prosenttia suoritetuista maksuista. Tämä kattaa myöskin hyvin suuren osan maaseudun kehittämisen maksuista, koska eh, sieltä toisesta pilarista löytyy paljonkin toimia, jotka liittyvät maaseudun ympäristötoimiin, jotka nekin valvotaan pinta-alan mukaan. Toisin sanoen tämä uudistus, jota me maatalouteen ehdotamme, niin sen tarkoituksena on paremmin kohdentaa nämä suorat maksut ensimmäisessä pilarissa ja uskoakseni tulevaisuudessa IACS voi toimia hyvänä valvontaperustana meidän maksuillemme. Se on myöskin perusta, jota tullaan parantamaan, koska meillä on nyt kokemuksia tarkistuksista eri jäsenvaltioissa ja näiden perusteella me olemme päättäneet hieman vastuullistaa jäsenvaltioita enemmän näiden järjestelmien suhteen ja pyydämme, että komission yhteisen tutkimuskeskuksen asettamien äh, standardien mukaisesti jäsenvaltioiden täytyy parantaa omia pinta-alajärjestelmiään ja muita järjestelmiä. Eli me emme tule odottamaan sitä, että tarkistusten kautta törmätään ongelmiin, vaan jäsenvaltioiden täytyy tehdä näitä parannuksia ja tarkistuksia järjestelmiinsä jo etukäteen itse. Niissä jäsenvaltioissa, joissa on todettu heikkouksia tietokantojen laadussa, esimerkiksi pinta-aloihin liittyen, niin silloin me pyydämme näiltä jäsenvaltioilta sitä, että ne uudelleen valokuvaavat nämä, nämä eri maatilkut, eli useammin kuin muut jäsenvaltiot. Muiden jäsenvaltioiden kohdalla sovelletaan viiden vuoden periaatetta. Ongelma jäsenvaltioissa me vaadimme, että nämä, tämä uudelleen tarkistus suoritetaan joka kolmas vuosi. Eli uskoakseni tämä integroitu hallinto- ja valvontajärjestelmä tulevina vuosina se tulee olemaan hyvin tehokas valvontajärjestelmä, koska nimenomaan valvontajärjestelmässä hän on kysymys valvonnasta. Viittasin myöskin, voisin viitata tähän Kreikan tapaukseen, jonka mainitsitte pääjohtaja on poistanut varauksen, koska meillä on selkeä menetelmä, jota näihin tapauksiin sovelletaan. Eli e, ensinnäkin varojen jäädyttämiseen ja sitten jäädytyksen poistamiseen. Ja tässä Kreikan tapauksessa, kun todettiin, että ongelma oli olemassa, pyydettiin toimintasuunnitelmaa, sitä seurattiin, varat jäädytettiin, asetettiin varoja varaukseen, Kreikka ratkaisi tämän järjestelmäongelman ja täten varauma poistettiin. Mutta tämä ei poista sitä mahdollisuutta, että jos järjestelmää ei sovelleta, niin sitten voidaan vielä jälkikäteen tehdä mukautuksia. Siis me valvomme yhtäältä järjestelmää ja sitten toisaalta me valvomme sitä tapaa, jolla jäsenvaltio käyttää tätä järjestelmää kentällä. Eli tämä varauma asetettiin puutteiden, järjestelmäpuutteiden takia. Ja kun järjestelmäpuutteet korjattiin, kun tämä pinta-alajärjestelmä tarkistettiin, niin varamalle ei ollut enää olemassaolon oikeutusta. Tietenkin, jos me toteamme, että kentällä tehtävät tarkastukset hallinnolliselta pohjalta, jos toteamme, että siellä edelleen ongelmia on, niin silloin me voimme tietenkin puuttua asiaan. Mutta nyt on kentällä tehty tarkistuksia ja on todettu, että tämä järjestelmä näyttäisi toimivan. myöskin teidän ehdotuksenne, joka liittyy siihen, että tulisi pohtia tätä asiaa samalla tavalla kuin koheesiopolitiikka, eli meillä olisi kolmikantaneuvotteluja koska mehän yhteishallinnoimme näitä asioita komission ja jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä ja tietenkin komissiolla on tässä vastuuta, mutta tietenkin kentällä tapahtuvissa tarkistuksia on tärkeää, että jäsenvaltioilla on mahdollisuus äh, tehdä selvitystä siitä, miten valvontaa on suoritettu ja täten ehkä saadaan enemmän selvyyttä myöskin näihin asioihin tilintarkastustuomioistuimen kannalta. Eli tätä ajatusta kyllä tuen. Sitten nämä määritelmäkysymykset viljelijöihin liittyen. Olen tämän jo aikaisemmin sanonut. Tämä on kysymys, jota täytyy tulevaisuudessa täsmentää, mutta jo tässä vaiheessa meidän täytyy suoriin maksuihin puuttua, täsmentää niitä. Siellähän jo tällä hetkellä sanotaan, että viljelijä on se, joka työstää tätä maatilaa, joka työstää maata. Eli joko hän viljelee siellä jotakin tai pitää sitä hyväksyttävässä ympäristöllisessä kunnossa tämä mainittu tapaus, niin tämä kyseenomainen yritys kyllä piti nämä maatilkut asianmukaisessa ympäristöllisessä kunnossa. Valokuvat ovat tästä todisteena. Eli tämänhetkisten määritelmien mukaisesti me emme voi pyytää jäsenvaltioilta muuta kuin sääntöjen kunnioitusta, mutta olen samaa mieltä siitä, että tätä täytyisi hieman täsmentää ja haluaisin hieman täsmällisemmän määritelmän sille, mikä on viljelijä ja mitä tarkoittaa tämä aktiivinen adjektiivi viljelijäsanan edessä. Eli tämä on sellainen asia, jonka haluaisin mahdollisimman piakkoin saada selvitetyksi. Sitten mitä tulee näihin viljelijöihin, jotka vain ylläpitävät näitä maatilkkuja, mutta eivät siellä viljele mitään, niin tätäkin täytyy selventää. Sitten mitä tulee maksujen jäädyttämiseen, no te ehdotatte, että sitä tulisi käyttää hyväksi useammin. No meillä on selkeät toimintaohjeet, minkälaisissa olosuhteissa voidaan varat jäädyttää. Me käytämme varojen jäädyttämistä kannustimena, jotta jäsenvaltiot parantaisivat järjestelmiä, koska meidän tarkoituksenamme ei ole jäädyttää maksuja. Meidän tarkoituksenamme on saada jäsenvaltiot parantamaan järjestelmiään. Ja tähän saakka maksujen jäädyttäminen, se on toiminut hyvin. Sitä on käytetty kahdessa tapauksessa Sapardin kohdalla, Bulgarian ja Romanian kohdalla ja sitä myöskin Kreikan kohdalla on käytetty, mutta loppuun asti sitä ei viety, koska järjestelmää parannettiin. Ja nyt tätä on IACSn yhteydessä käytetty Bulgarian ja Romanian yhteydessä. Eli meillä on nyt toimintaohjelmia ja jos niitä ei ensi vuoden loppuun mennessä viedä päätökseen, niin silloin varaumaa ei poisteta. Me tulemme myöskin yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen yhteydessä voimme tarkastella sitä, miten me voimme täsmentää niitä ehtoja, joilla maksujen jäädytystä voidaan käyttää, mutta haluaisin vielä painottaa sitä, että tämä on sellainen keino, jota tulisi käyttää kannustimena. Olen täysin samaa mieltä ajatuksestanne siitä, että jäsenvaltioita täytyisi vastuullistaa kansallisten tarkastuslausumien muodossa mutta tämän ministerin allekirjoituksen taustalta täytyy löytyä kyllä sitten jonkinlaista tarkistustoimintaakin. Ehkä ajatus siitä, että nämä sertifiointiinstanssit tai joku muu viranomainen voisi ottaa kun, suorittaa kunnollisen otannan ja tehdä tarkistuksia, jotta sitä voidaan käyttää sitten tukena jotta meillä on kunnollinen kuva todellista tilanteesta kentällä. Ja sitten toimintakertomusten allekirjoittaminen komission jäsenten toimesta. No minä en välttele vastuuta, mutta teidän täytyy olla tietoisia siitä, että perussopimusten mukaisesti me teemme päätöksiä kollegiona. Eli täten minun on yksittäisenä komission jäsenenä hyvin vaikeaa komission nimessä laittaa nimeäni jonkinlaiseen julkilausumaan, koska tämän päätöksen kuitenkin täytyy olla kolleginen. Eli tämä on se minua koskeva vaikeus, mutta tietenkään tämä ei estä sitä, että voin eh, viedä eteenpäin sitä viestiä, mitä näistä eh, julkilausumoista löytyy. Sitten maksupalautukset voisin antaa eh, hieman numerotietoja. Me sovellamme tätä 50-50 sääntöä. Tarkoituksena on kannustaa jäsenvaltiota perimään maksuja takaisin veronmaksajien hyväksi jäsenvaltioiden eh, palautustasot ovat nousseet. Vuonna 2007 33 prosenttia perittiin takaisin ja tätä sovelletaan siis neljännestä vuodesta eteenpäin. Jäsenvaltioille annetaan kolme vuotta aikaa, mutta koska on tämä 50-50 uhka olemassa, niin vuonna 2000, vuoteen 2007 liittyen on saavutettu vuonna 2009 jo 49 prosentin taso. Eli 51 prosenttia on se, johon sovelletaan tätä 50-50 sääntöä. Jos tätä verrataan aikaisempiin vuosiin, jolloin 50-50 sääntöä ei sovellettu, niin voidaan todeta, että jäsenvaltioiden kiinnostus maksuja kohtaan on kasvanut huomattavasti. Vuotta 2008 koskien ensimmäisenä vuonna palautuksia tuli 24 ja toisena vuonna 40 prosenttia ja odotamme, että kolmantena vuotena vieläkin enemmän ja vuotta 2009 koskien eh, ensimmäisenä vuotena on saatu jo 24 prosenttia takaisin. Eli tässä myöskin edistystä on nähtävissä. Tietenkin meidän tavoitteenamme on saavuttaa 100 prosenttia mutta tässä myöskin jäsenvaltioilla on vastuuta. Ja komissio tietenkin pyrkii käyttämään kannustavia toimenpiteitä. Sitten vielä yksinkertaistaminen lopuksi. Kuten sanoin, niin minun pääasiallinen tavoitteeni tässä uudistuksessani on se, että me emme halua monimutkaista tätä järjestelmää. Tästä syystä me olemme perustaneet tällaisen jäsenvaltioiden asiantuntijoiden työryhmän, joka tulee työstämään tätä asiaa yhteistyössä komission kanssa samaan aikaan, kun tätä lainsäädäntöpakettia valmistellaan, jotta varmistetaan se, että ne lainsäädännölliset ehdotukset, joita paketista löytyy, ne eivät monimutkaista tätä tilannetta kentällä entisestään. Kiitos. Prego, Kiitoksia. Sitten tilintarkastustuomioistuin. Eh, eh, Kiitos, herra puheenjohtaja yritän puhua kolmesta asiasta. Ensinnäkin yksinkertaistaminen, toiseksi kolmikantakokoukset ja sitten maksupalautukset. Yksinkertaistaminen. Ensinnäkin tuomioistuin on täysin samaa mieltä siitä, että sääntöjen yksinkertaistaminen sillä tavalla, että täytäntöönpanossa vältyttäisiin virheiltä, se on toivottavaa. Jos säännöt ovat yksinkertaisempia, niin silloin virhemahdollisuus pienenee. Ja aivan kuten tässä hyvin totesittekin, osa tästä monimutkaisuudesta juontaa juurensa jäsenvaltioihin, jotka lisäävät näihin eurooppalaisiin sääntöihin kansallisia sääntöjä, jotka sitten monimutkaistavat täytäntöönpanoa entisestään. Tilintarkastustuomioistuin on jo tehnyt ehdotuksia esimerkiksi mitä tulee tuen ehdollisuuteen, siitä on tehty ehdotuksia. Me teimme koko sarjan konkreettisia ehdotuksia, jotta lainsäädäntöpuitteita voitaisiin tuen ehdollisuuden kohdalla hieman yksinkertaistaa. Samalla tavalla komission jäsenkin puhui tästä. Me olemme tehneet suosituksia, joiden tarkoituksena on yksinkertaistaa maataloustoiminnan ja edunsaajan käsitteitä, jotta riitatapauksilta vältyttäisiin, ettei ryhdytä tappelemaan siitä, kuka oli tämän avun lopullinen vastaanottaja. Samaan hengenvetoon haluaisin todeta, että se esimerkki, jonka itse annoin 530 hehtaarin omistajasta, niin se oli esimerkki, joka oli virhe ja se on edelleen virhe, koska vaikkakin tietty tiettyjä hehtaareja pidettiin hyvässä kunnossa, niin niiden määrä ei kuitenkaan ollut riittävä. Ja kokonaisuudessaan tämä äh, pinta-ala oli saanut erheellisesti tukia. Yksinkertaisesti oli kysymys liiallisesta määrästä hehtaareja, joita ei pidetty hyvässä kunnossa. Ja bulgaarialaiset viranomaiset totesivat tämän ja nyt maksut on pidätetty koskien vuotta 2010. Kansalliset viranomaiset itse siis totesivat, että virhe on tapahtunut. Yksinkertaistaminen tulee mahdollistamaan virheiden välttämisen, mutta ei, ei kaikkien virheiden välttämistä kuitenkaan. Toiseksi tämä niin sanottu kolmikantaneuvottelu. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, että todellisuudessa tällainen on jo olemassa. Tilintarkastustuomioistuin lähettää aina huomionsa jäsenvaltiolle ja samaan aikaan se lähettää kopion näistä huomioistaan komissiolle. Eli jäsenvaltio saa tiedon ja komissio saa tiedon tilintarkastustuomioistuin toimii kentällä, kirjoittaa jäsenvaltiolle ja jätetään komissiolle kopion ja kaikki vastaavat. Eli tällainen kolmikantamenettely on jo olemassa, mutta tänä päivänä vielä emme kokoonnu kaikki samaan saliin tällainen kokous ei meidän mielestämme kuitenkaan lisäisi paljoakaan koska useimmiten on niin, että täytyy mennä kentälle, jotta löydetään sitten se oikea ratkaisu. Ja näin me itse asiassa komission kanssa olemme toimineetkin, ja komissio tunnusti sen, että meidän huomiomme olivat täysin oikeutettuja. Mutta se, että me kokoonnumme samaan saliin, niin emme me silloin niitä virheitä näe, vaan näemme ne silloin, kun menemme paikan päälle. Eli hyvin pitkälti tällainen kolmikanta tutkiskelu on jo olemassa, mutta haluaisin lisätä vielä viimeisen huomion tähän perussopimusten mukaan. Komissio on vastuussa talousarvion täytäntöönpanosta. Toisin sanoen meidän pääkertomuksemme on tehty yhteistyössä komission kanssa. Eli yhteistyössä komission kanssa meillä on nyt tietynlaista ristiriitaa. Komissio kerää jäsenvaltioiden mielipiteet, ne toimitetaan tilintarkastustuomioistuimelle, mutta sitten se loppukeskustelu huomioiden oikeellisuudesta. Se käydään tilintarkastustuomioistuimen ja komission välillä, koska komissio on kuitenkin eurooppalaisen talousarvion täytäntöönpanosta lopullisesti vastuussa. Sitten maksupalautukset ja takaisinperinnät hyvin nopeasti Ensi vuoden alussa me tulemme julkistamaan kertomuksen koskien näitä palautuksia ja siellä yhtäältä tarkastellaan tämänhetkistä takaisinperintätilannetta ja sitten siellä annetaan suosituksia tilanteen parantamiseksi, mutta en halua nyt tässä yksityiskohtiin mennä, koska se olisi liian monimutkaista. Kiitoksia sitten Kolga Ivanov. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komissaari, kiitoksia esityksestänne ja kuten mainitsitte tuossa alussa, niin maatalouspolitiikka on EU:ssa yksi niistä politiikan aloista, jotka, joka edelleen edustaa yhtä suurimmista kulueristä. Ja siksi siitä puhutaankin paljon tässä valiokunnassa. Tässä virhetaso on hieman korkeampi kuin 2 prosenttia mutta se ei ole kuitenkaan siellä vihreällä alueella. Meidän mietinnössä mainitaan, että maatalouden pääosaston vuosikertomuksessa on 735 miljoonaa euroa, jotka, joiden maksatus on pidätetty, eli tarkoittaa 42 prosenttia takaisin perittävästä osuudesta. Tämä tietenkin on parannusta 2006, koska tuona vuonna Tuo summa oli 1,2 miljardia euroa. Jos nyt katsotaan maalistaa, niin huomataan, että takaisinperintäaste on aika hyvä, jopa 50 prosenttia. Muissa maissa se on paljon matalampi kuin 50 prosenttia. No kuinka komissio voisi saada jäsenvaltiot parantamaan toimia tällä alalla ja minkälaisiin toimenpiteisiin komissio on ryhtymässä tämän suhteen. Toinen kysymykseni koskee menettelytapojen yksinkertaistamista. Minkälaisia toimenpiteitä komissio aikoo suorittaa, jotta se voisi parantaa näiden menettelyjen tehokkuutta? Minusta tämän ei pitäisi tapahtua valvonnan laadun kustannuksella – ja kuinka pystytte löytämään oikean tasapainon menettelyjen äh, yksinkertaistamisen ja hyvän valvonnan tason välillä. Kiitoksia. Euh, Nämä takaisinperinnät äh, on todellakin eroja jäsenvaltioiden välillä, mutta kuten äskenkin sanoin, on todettu, että tämän 50-50 säännön myötä jäsenvaltioiden etujen mukaista on hieman kiihdyttää tätä takaisinperintämenettelyä, koska muuten sillä on suoranaisia vaikutuksia niiden talousarvioihin. Eli tämän säännön avulla me pyrimme myöskin paremmin seuraamaan jäsenvaltioiden toimintaa ja kun ongelmia tulee, niin silloin me puutumme niihin mutta sitä ei suinkaan käytetä tekosyynä komission puolesta. Meillä on, tässä on kysymys yhteisestä hallinnoinnista, eli jäsenvaltioilla on tiettyä vastuuta, jota ei voida korvata komission toimilla jäsenvaltiot, ne, niiden tulisi olla myöskin vastuullisia suhteessa veronmaksajiin liittyen niihin varoihin, joita nämä jäsenvaltiot hallinnoivat. Ja tästä syystä tämä 50-50 säännön myötä on todettavissa, että se on huomattavastikin parantanut jäsenvaltioiden toimintaa takaisinperinnässä. Sitten yksinkertaistamisesta olen täysin samaa mieltä. Ja totean tämä, kun menen maatalousvaliokuntaan. Sielläkin pyydetään yksinkertaistamista, mutta ei tule mennä niin pitkälle, että ryhdytään valvontajärjestelmää heikentämään Samaan aikaan sitten, kun me vahvistamme valvontajärjestelmää IACSn kautta, parannamme sitä laadullisesti, mutta myöskin parannamme tarkistusten tekijöiden koulutusta. Eli yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessa haluan mennä kahteen suuntaan. Yhtäältä haluan yksinkertaistaa ja täsmentää näitä täydentäviä ympäristöehtoja ja niitä koskevia sääntöjä, koska tällä hetkellä meillä on eurooppalainen lainsäädäntö, joita maanviljelijät joutuvat kunnioittamaan, joka liittyy siis eläinten hyvinvointiin, ympäristöön, mutta siellä ei sanota, mihin toimiin viljelijöiden tarkalleen sanottuna tulisi ryhtyä kunnioittaakseen näitä sääntöjä. Eli meillä tulisi olla tällaisia täytäntöönpano-oppaita, joita sitten maksaja viranomainenkin voisi käyttää hyväksi tarkistuksissaan, jotta maanviljelijä tietää tarkalleen, mitä häneltä odotetaan ja jotta sitten valvoja tietää, mitä hänen täytyy valvoa varmistaakseen, että jotakin tiettyä sääntöä on noudatettu. Ja toiseksi, kuten jo aikaisemminkin sanoin, niin haluan paremmin kohdentaa suoran tuen antamisista. Eli suorat tuet sidotaan tavoitteisiin ja täsmennetään, ketkä ovat edunsaajia, minkä tyyppisiä edunsaajia meillä on ja millä ehdoilla, jotta vältyttäisiin tämän tyyppisiltä keskusteluilta, joita tässäkin on käyty vaikkakin hyvin nopeasti suhteessa siihen, mitä tästä bulgarialaista tapauksesta sanoin, niin minulla on valokuvia, jotka osoittavat, että tätä, tätä kyseenomaista maatilkkua on ylläpidetty hyväksyttävässä ympäristöllisessä kunnossa. Ja sieltä näkyy jopa eläinten jälkiä. Eli vaikka maatilkkua ei ylläpidä maanviljelijä, niin kuitenkin se on ollut tukikelpoinen, koska sen kohdalla on kunnioitettu sääntöjä. Eli on ero sen välillä, minkälainen tämä maatilkku oli keväällä ja sitten syksyllä tiettyjen toimien jälkeen. Mutta kysymyksenä tässä on se, kuka se edunsaaja on. Ja tässä olen samaa mieltä siitä, että täytyy hieman paremmin täsmentää tätä määritelmää. Ja siinäkin on kysymys yksinkertaistamisesta. Kiitoksia, kollega Vaughan. Kiitoksia sitten kollega Vaughan. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Yksi asia, joka tässä tulee esille tästä kertomuksesta, on, että on haettu tukea sellaisille maa-alueille, jotka eivät ole tukikelpoisia. Ensinnäkin tässä kyseessä ovat määrittelyasiat ja haluaisin tietysti kuulla selkeän määritelmän tukikelpoiselle maalle ja myöskin aktiiviselle viljelijälle, joten kysymykseni kuuluu, milloin me saamme tällaiset tiukemmat määritelmät hetikö nyt kohta vai täytyykö odotella vielä seuraavaa YMP-kierrosta kaksi tai YMP kautta 2013 jälkeen. No sitten mainitsitte tuolta IACS-järjestelmän, eli siinähän keskeinen on tämä LPIS-tunnistamisjärjestelmä. Milloin siirrytään täysin digitaaliseen järjestelmään, eli se tarkoittaa sitä, että maan mittaaminen on paljon tarkempaa sen jälkeen. Minkälaiset, minkälaisia ajatuksia teillä on siitä, että laajennettaisiin tämä digitaalinen järjestelmä kattamaan koko EUn alueen? Tämä olisi todellakin uh, hyödyllistä tulevaisuudessa maan tarkemman mittaamisen äh, takaamiseksi. Äh. Tuosta määritelmästä aktiivinen maanviljelijä, onko hän tukikelpoinen vai ei, on sitä äh, neuvoston asetus säätää ja tämä nyt siitä tulee neuvoston ja parlamentin asetus. Me olemme aloittaneet yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen ja konkreettisesti sitä käytetään vuoden 13 jälkeen, vaikka nyt muutoksia tekisikin tähän, niin ja ne hyväksyttäisiin parlamentissa ja neuvostossa, niin näitä selkeitä määritelmiä ei ennen vuotta 13 saada aikaan. Ehkä siinä voitettaisiin vuosi, mutta meillä olisi kaksi eh, rinnakkaisjärjestelmää ja uskoakseni olisikin hyvä ottaa tämä eh, yhteisiin ehm, määritelmiin suorista tuista ja niitähän työstetään jo. Ja sitten valvonnasta. Kaikissa jäsenvaltioissa asia on niin, että nämä palstat, palstat niin tieto, tiedostot ovat, perustuvat satelliittikuviin, jotka työstetään digitaalisesti ja palstojen rajat työstetään digitaalisesti. Ehkä teillä on Walesissa joku uusi järjestelmä keksitty, digitaalinen eläinten eh, tunnistaminen, esimerkiksi lampaiden kohdalla on niin, että näiden eh, digitaalisten palstatunnisteiden eh, ohella on myös on eläinten digitaalinen tunnistamisjärjestelmä ja näitä pystytään lukemaan näitä laumoja ja näin valvontaa parannetaan ja näin maksujen kohdistamista parannetaan, mutta eh, digitaalinen palsta identifiointi jäsenvaltioissa eh, toiset, ja, eh, toisissa on jo suuria pinta-aloja pystytty tunnistamaan, jossa on useita maksujen saajia, mutta on myös järjestelmiä, joka voidaan, jossa voidaan kohdentaa täsmällisesti viljelijään tietty palsta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten aina, niin keskustelu on kovin mielenkiintoista, erityisesti mitä tulee kaikkien sääntöjen ja asetusten yksinkertaistamiseen. Tämä parlamentti jo vuosia sitten laati mietinnön yksinkertaistamisesta tämän, liittyen näihin ristiin sääntöjen mukaisuuden noudattamisesta. Ja kyseessä oli enemmänkin yksityissektori, nimittäin tehdas yksityispuolella aina tarkastaa, ovatko maidon tuotannon olosuhteet asianmukaiset, jos yksityispuolesta on kyseessä. Ja samanaikaisesti sitten hallitus kontrolloi myös ristiin. Ja toisinaan on kaksinkertainen valvonta, eli yksityissektori suorittaa tarkastuksen ja hallitus suorittaa tarkastuksen ja päinvastoin. Ja kysymys kuuluu, että eikö niitä voisi yhdistää näitä kahta niin, että tietyt hallituksen säännöt tai tietyt virastot kävisivät tarpeettomiksi, tai sitten yksityissektorin tarkastukset kävisivät tarpeettomaksi niin, että ei turhaa viljelijää taakotettaisi. Mitähän komissio tästä olisi mieltä? Toinen kysymys koskee kaksinkertaista lainsäädäntöä. Jos on tällainen ristiin velvoite noudattaa sääntöjä, niin silloin täytyy noudattaa EU-direktiivejä ja minun mielestäni ei ole olemassa minkäänlaista määräaikaa taikka, taikka mm, rajoitetta näissä asetuksissa ja määräyksissä. Joskus ne ovat ristiriidassa keskenään ja tästä hyvä esimerkki on nitraatidirektiivi 90-luvun alusta ja pohjavesidirektiivi, jos muistan oikein, se on 2007 vuodelta. Nitraattidirektiivissä sanotaan, että missään Euroopassa – ei voi olla enempää kuin 1,7 1,7 äh, eläintä hehtaarilla niin, että ei äh, pohjaveteen joudu liikaa nitraattia. Ja sitten taas pohjavesidirektiivissä todetaan, että missään Euroopassa ei saa olla enempää kuin 50 milligrammaa äh, nitraattia pohjavesissä tai maaperässä. No minusta on niin, että jos viljelijä pitää kymmentä, kymmentä eläintä hehtaarilla ja se, silloin pysytään, ja jos pysytään alle 50 milligrammaa, niin en näe, että miksi tarvittaisiin nitraatidirektiivissä määräystä tästä 1,7. Minun mielestäni se ei ole loogista. Eli nämä kaksi direktiiviä ovat olemassa ja niitä täytyy noudattaa ja ne ovat mielestäni ristiriitaisia keskenään, joten miksi komissio ei tee tämän suhteen mitään? Donc sur euh, la, la simplification des règles et sur l'idée d'avoir éventuellement un seul contrôle pour plusieurs... Niin ainoa valvonta äh, järjestelmä tässä nämä ähm, maidon valvonta äh, vaatimukset ovat, äh, liittyvät hintaan. Tämä voi olla julkinen normi tai yksityinen normi Ähm, jonka meijerit asettavat ja tässä valvontaa ei suorita julkinen taho, vaan, vaan se tehdään meijerissä, kun halutaan varmistaa laatua. Ja näin ollen, kun on kysymys yksityisestä normista, niin ei sitä voida ottaa julkiseen äh, normiskaalaan, kun annetaan tukia, julkista tukea ristiinvelvoitteissa taas on kysymys eurooppalaisesta lainsäädäntöstä ja niihin liittyy julkisen talousarvion maksujen suorittamista. Mehän olimme ajatelleet yksinkertaistamista ja se tuli jo tuossa toisessa vastauksessa esille. Kollegat, jotka ovat terveydestä ja kuluttajansuojasta vastuussa, he haluavat, että nämä hyvin tekniset eh, direktiivit toimeenpannaan konkreettisesti, jotta viljelijät voivat eh, määrällisesti eh, valvoa asiaa. Ja to, lainsäädäntö on asia, jossa täytyy luoda yksiköitä ja tarvitaan konkreettisia indikaattoreita sen haluamme nimenomaan ottaa mukaan tähän, äh, äh, tähän uudistukseen. En ole asiantuntija näissä asioissa, mutta nitraattien määrässä pintavesissä äh, ja pohjavesissä on eroja. On paljon typpiyhdisteitä, jotka pysyvät pintavesissä ja ympäristöriski liittyy ennemminkin pintavesiin, jotka keräävät eläinten hoidosta peräisin olevia myrkyllisiä aineita ympäristöpääosastolla on tehty ehdotuksia tästä ja maatalousasioiden komission eh, jäsenenä voin vain eh, sanoa, että maatalous pitää niistä kiinni ja tiiviimpi yhteistyö kollegojen kanssa, jotka eh, työstävät näitä määräyksiä, niin kun tehdään, annetaan määräyksiä, niin täytyy tietää, mitä... Merci de cette discussion très intéressante. Nous avons un de nos meilleurs commissaires. Kiitoksia tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Niin, meillä on yksi parhaista komissaareista ja tilintarkastajista paikalla täällä ja haluaisinkin kertoa tässä Äh, esittelijälle, kuinka ällistynyt olen siitä, että hän on onnistunut tämän koko paketin käymään läpi niin tehokkaasti ja selvästi. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin tästä otantatekniikasta tilintarkastuksen yhteydessä. Tämä kysymys on herra Kretäänille. Eli siis 196 tapausta tarkastettiin vuonna 2007 ja 206 kappaletta 2009. Mutta voitteko kertoa, minkälai, mikä, minkälainen oli lopullinen maksutaso? Ja entäpä sitten tarkastuksista 95 prosenttia annettiin siellä luvuksi. Onko se yhdenmukainen kansallisten kirjanpito- tai tilintarkastussääntöjen kanssa? Kysyn tämän, koska minusta kuulostaa siltä, että nyt kyseessä on kyllä liian pieni otanta. Ja sitten maataloushan edustaa noin puolta 2000, 2009 vuoden eh, kuluista. Kuinka te nyt näitä tilanteen täällä tuomioistuimessa silloin, kun on merkittävä virhetaso verrattuna tilintarkastustuomioistuimen lopulliseen lausuntoon, jossa todetaan, että tuomioistuin voi varauksetta sertifioida EUn valvonnan pääkohdat, eli että kuinka te yhdistätte toisiinsa lopullisen rahoitussertifioinnin ja sitten nämä kommentit, jotka toisaalta annoitte. Puhuitte tästä maksajaviranomaisten sertifikaatioista ja YMPn uudistuksesta yleisesti ottaen. Ja jatkan nyt tästä aiheesta, koska kyseessähän on merkittävä takuu koko alan tehokkaalle ja asianmukaiselle toimivuudelle. Ja en usko, että jäsenvaltioiden kansalliset ilmoitukset ovat merkittävässä asemassa niin, että neuvostolle annettaisiin tästä aiheesta lausunto. Minä en usko, että yksittäisten ministerien pitäisi antaa tällaisia takuita taikka kansallisten tilintarkastuselinten, kansallisten tilintarkastuselinten pitäisi se vakuus antaa. Voisitteko varmistaa, että tällaiset varmennuselimet ovat asianmukaisesti riippumattomia kansallisen ja järjestelmän, hallintojärjestelmän alaisuudessa. No ehkä voitaisiin kysyä, että eikö meillä voisi olla sellaisia varmennuselimiä EUn hallinnon alaisuudessa siten, että siellä jäsenvaltioissa olisi myös EUn virkamiehiä – ja EUn sisäinen tarkastus kohdistuisi heihin ilman, että nämä virkamiehet olisivat mukana jäsenvaltioiden hierarkiassa. Voi olla, että näin ei tule tapahtumaan, mutta voisitteko vastata kuitenkin tähän ajatukseen? Kiitos, herra edustaja, noista, noista pistokokeista ja tarkastuksista. Me otamme tarkastuksia teemme tarkastuksia miljoona luokassa. Tilastoteoriahan on peria- perusperiaate ja siinä lähdetään siitä, että kun on, tutkitaan tiettyä joukkoa, niin otetaan pistokoen ja siitä voidaan vetää johtopäätökset koko väestöön ja se on näissä koestandardeissa näin. Ja tämä tässä vedetään siis johtopäätöksiä ähm, näistä maksuista. Periaatteellisesti voimme todeta, että pistokokeiden kokonaismäärä on rajattu riippumatta siitä, kuinka paljon kokonaismäärässä näitä maksuja on. Ja sama, samalla pistokokeella voidaan tehdä, äh, äh, te, vetää johtopäätöksiä 300 pistokoetta niin, ja, kysytään, ja pystytäänkö tällä nyt sitten, onpa kysymys kolmesta tai viidestä miljoonasta maksusta, vetämään luotettavat johtopäätökset tilastollisesti. Ja kun tilan täytyy siis tässä täytyy tutkia 360 maksua suurin piirtein koko budjetista ja maataloushan on lähes puolet talousarviosta, eli 180 tutkimusta tarvitaan. Me teemme 240 tutkimusta, jotta varmistetaan tulosta. Ja kun nämä pistokokeet tehdään kaksinkertaisena, niin päästään varmempiin tuloksiin. Johtopäätöksestä voin kuitenkin sanoa, että tämä 240 riittää täysin, jotta voidaan taata, että 95 prosenttia tämä luku tarvitaan meidän tutkimuspäätökseemme. Ja maatalous jaetaan ensimmäiseen ja toiseen pilarin ja, ja me vedämme näistä joka kummastakin 240 pistokoetta. Lukumäärä kasvaa ja näin varmistetaan meidän johtopäätöstemme luotettavuus. Nyt tehdyt tutkimukset pystyvät kuitenkin takaamaan sen, että saamme 95 prosenttisen päätöksen, päätöksemme oikeudellisuudesta. Sitten kansallisista ähm, tarkastuslausumista. Sopimushan vaatii, että äh, tilitarkastustuomioistuin antaa näitä eri asioista ja tämä ilmeisesti ihmetyttää teitä. Sopimus äh, lähtee siitä, että tilintarkastustuomioistuin antaa kahdesta asiasta äh, vuosi Ähm, tilinpäätöksistä äh, tehty tarkastus, äh, pystytäänkö se, siinä koko äh, rahoitustilanne arvioimaan oikein, onko kuva luotettava rahoitustilanteesta ja maksuista unionissa tilivuoden päättyessä. Tämä on siis vuositilinpäätösten luotettavuustarkastus. Sitten on vielä toinen tekijä ja yksityistaloudessa ei tarvita tätä, mutta tilintarkastustuomioin joutuu myöskin näiden eh, päätösten juridisesta oikeudesta, oikeudellisuudesta antamaan lausunnon. Ja ensimmäisessä kohdassa me olemme saaneet parannuksia aikaan ja Ähm, olemme todenneet niiden äh, suhteen äh, ongelmien poistuneen. vuosi tilinpäätös on oikeellinen, mutta tässä toisessa kohdassa näiden, näiden tapahtumien juridinen äh, kantavuus ei tällä hetkellä vielä ole vaadittava maatalouden ja kohes, rahoituksen ja rahastojen suhteen. Kirjanpito on luotettavaa, mutta toisaalta on kuitenkin parantamisen varaa ennen kaikkea juridisesta ja, ähm, ja oikeellisuudesta ja, ja toimenpiteiden suorituksesta. Sitten tästä sertifikaatioelin tai varmennuselin kysymyksestä. Dans le cadre de la gestion de fonds de la politique agricole commune. Niin, aloitan tästä ajatuksesta joka koskee yhteistä hallinnointia. Siis se tarkoittaa sitä, että komissiolla on vastuu ja jäsenvaltioilla on vastuuta myös. Sillä on lopullinen vastuu sillä komissiolla, mutta jäsenvaltion täytyy osoittaa vastuuta myös. Ja jos nyt katsotaan näitä varmennuselimiä, niin jos ne laitetaan komission valvonta, valvontaan, niin silloin me heikennämme tärkeää jäsenvaltion elintä, jonka pitäisi jakaa hallinnointivastuu. Sertifiointielimen roolia voi vahvistaa jäsenvaltiossa, koska meillä voi olla vaikkapa äh, valtiovarainministeri ja maatalousministeri hallituksessa ja valtiovarainministeri hallinnoi maatalousasioita tämän, tämän äh, jaetun vastuunkannon periaatteen mukaan, mukaisesti ja sama voi tapahtua myöskin kansallisessa tilintarkastustuomioistuimessa. Varainhoidon säännönmukaisuuden taataksemme meidän täytyy äh, pystyä takaamaan, että varmennuselimellä on mahdollisimman vähän epäilyttäviä yhteyksiä maksajavirastoon. Mutta kun ajatellaan tätä yhteishallinnointia ja vastuuta, niin sertifiointielin on silti elintärkeä jäsenvaltioille, jotta voidaan varmistaa, tämän elimen riippumattomuus on taattu. Se on kaikkein tärkein. Arva Ei On selvää, että ilman jäsenvaltioita Eurooppa olisi jo paljon pitemmällä, se on selvää, mutta tämä on kiistakysymys, joka myöskin eh, tässä tuli esille, eli keneen voidaan luottaa. Ja talousarvion valvontavaliokunnalle. Tämä on monimutkainen kysymys ja uskon, että on jäsenvaltioita, jotka ovat tarkempia ja toiset vähemmän tarkkoja. Ja ne, jotka eivät ole tarkkoja, niin pääsevät aina pälkähästä ja, ja meidän tehtävämme on tätä korjata. Herra komission jäsen, teidän joukkueenne siellä ää, ää, kun kun tässä tulee tämä ähm, eri, äh, tilintarkastuomioistuimen erityiskertomus esille, niin, niin äh, tämähän on melko, ähm, melko ähm, jännittävä kertomus ja kun katsoo mitä tässä kaikkea lukee, niin me voimme äh, toisaalta unohtaa ja näistä asioista, koska meillä ei ole nykyisessä vastuuvapausmenettelyssä keinoja käydä niihin käsiksi ja kysynkin teitä, ähm, että ähm, miten te aiotte näihin suhtautua ja minä olen myöskin täällä esittelijänä ja, ja olen kiinnostunut tästä. Sitten haluan tietää, mitä te maatalousalalla, meillähän on kaikkein johdonmukaisin sääntöjen noudattaminen tähän saakka ollut ja, perin, ja myöskin äh, tulokset ovat äh, parhaat äh, varoja käytetään tietysti paljon ja meillä on 49 prosentin eh, palauttamismaksu, mikä ei ole huono. Sitä voidaan tietysti parantaa. Minua ei tässä nyt kiihdytä, onko tässä 1,9 tai 2,1 prosenttia virhe, virhetaso. Eh, me olemme kuitenkin parannusten tiellä ja se on jo hyvä. Bulgariassa ja myöskin ehdokasmaissa tulee voimakkaasti kiinnittää huomiota tilanteen parantamiseen, koska meidän keskusteluissamme niiden rooli on tärkeä. Meillähän on erilaisuutta maiden kohdalla ja siksi on hyvä pitää paineita yllä, jotta e, virhetaso taso paranee. Ja kiitän teitä jo edellisestä tilinpäätösmenettelystä, ähm, että vastuuvapausmenettelystä, että äh, tässä on edistytty. Sitten äh, haluan vielä kysymyksen esittää ähm, Seuraava kysymys olisi tärkeää, että subventioiden vastaanottajista on, on julkaisemisesta on osittain tehty, saatu oikeudenpäätös. Miten te nyt Saksan kohdalla toimitte? Ja kolmas kysymykseni kuuluu, maat, joissa on 0,3 tai 0,5 prosenttia virhetaso, Saksa ja Ranska. Minä kerron, mitä se Saksalle merkitsee paikan päällä etsitään epätoivoisesti virheitä ja se, se nostaa vastarintaa maataloustuottajien keskuudessa EUta kohtaan. Tarkastuksia tehdään yllättäen Baden-Württembergissä. Meidän alueellamme on pieniä alueita, koska maa, maa palstat on jaettu la, lasten kesken joka sukupolvessa. Eli on hyvin pienistä viljelypalstoista kysymys. Ja nyt maanviljelijät ovat päättäneet, eh, tai naapurukset, että ne, jotka eh, jotka eh, toimivat aktiivisesti, kylvävät ja, ja niittävät, he hoitavat myös naapurin maita. Ja nyt kenelle näitä tukia annetaan ja sehän tulee, tuki tulee aina sille, joka, joka tekee työt. Ja hän saa myös naapurimaat, koska hän, hän äh, hoitaa näitä, näitä peltoja. Ja tämä johtaa paikan päällä korkeaan virhetasoon, ja koska täytyy sitten jakaa nämä summat taas äh, omistussuhteiden mukaisesti ja näiden molempien naapureiden äh, palstat mitataan joka vuosi ja, ja tarkastaja käyttää samaan työhön 39 päivää vuodessa ja tämä tietysti nostattaa vastarintaa EUta kohtaan myös hallinnossa, koska tämä on niin aikaa vievä ja haluaisinkin ehdottaa, että eikö tällaisiin yksittäistapausuuksiin voitaisi mennä sellaiseen menettelyyn, että koska paikan päällä eh, tämä eh, johtaa ylipaineisiin tämä tilanne, että nämä, jotka joutuvat näitä näitä sääntöjä tekemään, niin heidän tulisi kerran, kerran käydä katsomassa paikan päällä, mihin tämä johtaa, ja pyytäisin komissiota ratkaisemaan näiden tapausten ongelman. Sitten kolmas asiani niin olisi uuden maatalouskauden, tukikauden aikana. Haluaisin tämän valvottavuuden ja uudistuksen mukaanottoon jäsenmaita ja ja haluan nämä uudet ehdotukset ja kiitän, äh, kiitän teitä. Alors sur le, euh, le rapport euh, euh de la Cour sur l'apurement des, euh, des comptes, il y a beaucoup d'éléments que... Niin on, tässä on monta asiaa tuotu esille komission kannalta. Viime vuosina pystyimme todistamaan, että on olemassa trendi virhetason laskuun tuen saajien kohdalla. En halua tietenkään vaieta siitä, että myös sen, tämän jälkeen on tapahtunut virheitä ja komissio ö, tekee tarkastuksiaan jatkossakin. Huhtikuun lopussa tilivuoden päätteeksi tehdään kirjanpidollinen ö, e, e, tarkastus ja, ja, ja luvut ö, täsmennetään ja katsotaan, mitä maksuja suljetaan ulos. Ö, tarkastusten jälkeen. Sekin näkyy kirjanpidosta ja järjestelmä on yhdenmukainen budjettiasetuksen kanssa. Sitten näistä flat rate-korjauksista, niitähän tilintarkastustuomioistuin arvio, arvostelee. Se on kuitenkin vain yksi menetelmä. Me laskemme korjauksissa myös ei-oikeutetut maksut ja välillä emme voi todeta tarkkaan, mitkä, mm, mitä maksuja on, on, on suoranaisesti tehty, koska on miljoonia saajia ja näin on käytössä myöskin könttämaksuja. EU-budjettia suojellaan mutta, ja jäsenvaltioita kehotetaan tässä yhteisristiinvelvoitteessa äh, toimimaan, äh, toimimaan paremmin. Kuten sanoin, niin nämä könttäsummakorjaukset perustuvat jäsenvaltioiden omiin valvontatoimiin ja pistokokeisiin. Me olemme jäsenvaltioille tehneet ehdotuksen ja monet ovat sitä jo ryhtyneet noudattamaan, että niin pian kuin jäsenvaltio pystyy suuremmalla pistokokeella toteamaan, että maksu, tällainen könttämaksu ei ole, ei ole oikeutettu, niin silloin me tämän tiedon kirjaamme tiedoksi ja, ja me keskeytämme nämä könttäsummakorjaukset. Mitä tulee tuensaajien jul- nimien julkistamiseen Bulgariassa ja Romaniassa, voin todeta sen, että 2007 oli ensimmäinen vuosi, jolloin maat käyttivät tätä järjestelmää. Kun katsotaan vuosia 8 ja 9, niin voimme todeta, että virheitä jotka on todettu tarkastuksissa ovat vähentyneet. Virhetaso on edelleen korkea, mutta vähentymistä on tapahtunut huomattavasti. Eli toimintaohjelma, joka meillä nyt on käytössä, virhetaso varmaan vähenee entisestään ja meillä on mahdollisuus myöskin näin taata yhteisen talousarvion suojelu näillä tarkistustoimilla. Sitten tuensaajien julkaisemisesta ja läpinäkyvyydestä toteaisin sen, että tuomioistuimessa on, on korjattu tätä asiaa ja katsottu yksityis, yksityisyyden suojan kannalta asiaa. Haluaisin tässä läpinäkyvyydestä todeta sen, että kun on tavoitteena tarkastaa asetuksia, jotka ovat perustana jäsenvaltioiden politiikalle julkistaa tuensaajien nimet ja jotta luonnollisten henkilöiden kohdalla Äh, nähdään, mitä lukuja, äh, lukuja ähm, julkistetaan, koska, kysy, koska halutaan läpinäkyvyys myös äh, ylläpitää. Kysymyksessähän on julkisista varoista maksettava tuki. Ja läpinäkyvyys ei saa tietenkään vahingoittaa yksityisyyden suojaa ja läpinäkyvyyssäännöt sääntöjä tulee tarkistaa. Se tehdään ja lähikuukausina jäsenvaltioita kehotetaan, kun ensi keväänä on taas uudet tarkistukset tai julkistaminen, että erotetaan juridiset henkilöt ja yksityishenkilöt tiedostoissa, jotta ensi vuonna voimme jatkaa julkistamista juridisten henkilöiden kohdalla ja samanaikaisesti yksi lainsäädäntöä selventää yksityishenkilöiden kohdalla. Sitten paikan päällä tapahtuvat tarkastukset jäsenmaissa, joissa ei ole ongelmia. Me haluamme toimia siten, että sanomme, että tämä maa on järjestelmällisesti saavuttanut matalan virhetason ja, ja pistokokeita den määrä lasketaan viiteen prosenttiin ongelmat, jotka paikan päällä syntyvät, ovat pienempi muotoisia ja tämä ei tietenkään tarkoita, ettei tätä maata enää ollenkaan valvota. Heti jos huomaamme virhetason nousevan, niin pistokokeiden määrää voidaan lisätä. Mutta kun virhemarginaalit ovat 0,2 2 prosenttia, niin silloin näemme, että järjestelmä toimii ja ja näillä tarkastuksilla saavutetaan vain hallintokustannuksia, jotka ovat, eivät ole siellä tarpeen, vaan maissa kuten Kreikassa. Ja nämä yksityiskohdat, joita paikan päällä ilmenee, niiden, niitä yritetään selventää tiedonvaihdolla ja nämä ovat usein kuitenkin käytännön kysymyksiä, jotka esiintyvät vain tietyissä paikoissa ja on vaikeaa tulkita asioita, jotka, jotka ähm, paikan päällä ilmenevät, kun ollaan Brysselissä, joten olisi parasta, että saataisiin parhaiden käytänteiden tiedonvaihto äh, lisättyä ja voitaisiin näin jäsenvaltioissa selventää, niin kuin kaksi kertaa vuodessa tehdään, että tällaista tiedonvaihtoa tapahtuu, sitä pitäisi lisätä. Ja näin jäsenvaltioiden yksittäisiä erityisiä kysymyksiä voitaisiin käsitellä näissä keskusteluissa, kun on kysymys asetuksen tulkinnasta. Ja sen suhteen voimme kysyä, voiko komissio tässä vastata kysymyksiin, jäsenval- miten, miten sääntöjä tulkitaan paikan päällä. Jäsenvaltiot voivat enemmän siihen antaa kuin komissio. Kiitos puheenjohtaja. Minun kysymykseni liittyy, sanon, että tämä oikeastaan lähtee tuosta esittelijän eilisestä argumentoinnista, kun hän viittasi siihen, että me niitä valtioita kohtaan, joista tiedetään, että niissä sanon vaikka, että niillä on jo pitkään ollut tapahtunut loukkauksia komission sääntöjä vastaan, niin että ryhdyttäisiin sopiviin toimenpiteisiin näiden maiden kohdalla. Ja toivo, yhdyn tässä yhteiseen toiveeseen, herra komission jäsen. Tehän tämä virhetasohan on laskenut ja, ja siitä olen jo ilmoittanut ja minulla on samanlainen tunne kuin kollega Kresslerillä, että ollaan kahden prosentin paikkeilla ja siinä minä en, jos on vähän yli tai alle, niin se ei mikään dramaattinen muutos ole. Täällä on muutamien maiden nimi tullut mainittua tänään ja nämä ovat valtioita, jotka, joille on tehty jo hyvä palvelus yksinkertaistamalla sääntöjä ja näin he voivat sitten vähän, vähän rennommin ottaa nämä, tämä virheiden etsinnän, mutta sitten on valtioita, jotka keski arvossa häviä, häviävät äh, tyystin tässä virhemarginaalissa, mutta yksittäisessä tarkastelussa niitä kuitenkin on. Komissio on tässä vähän, vähän vastannut tuohon, äh, kun täällä kysyttiin näistä, että me tiedämme tilanteen ja teemme sen eteen jotain, mutta minusta tämä ei ole riittävä minun mielestäni, kun meidän täytyy tässä vastuuvapauspäätöslauselmassa mainita nämä, nämä ongelmavaltiot nimeltä. Kirjalliseen kysymykseni ohella pyytäisin teitä esittämään nyt, mitkä ovat konkreettiset aloitteet, joita komissio aikoo tehdä Romanian, Bulgarian ja Kreikan kohdalla – ja jotta virhemarikin, virhetasoa laske, saadaan laskemaan ja olisiko mahdollista ja tämä on myöskin tilintarkastustuomioistuimelle tämä kysymys, olisiko mahdollista tulevaisuudessa, tulevaisuuden ähm, vastuuvapausmenettelyissä ja vuosikertomuksissa saada yksittäisten valtioiden virhetasoista tietoa? Niin, jäsenvaltioista, näistä ongelmajäsenvaltioista olen jo sanonut, että tässä on kysymys tapauksista, joita me seuraamme hyvin tarkkaan ja tämänhetkisessä varanhoitoasetuksessa sieltä löytyy hyvin selkeitä kriteerejä, joiden avulla me saatamme jopa päätyä jäädyttämään maksut vielä kerran toistan sen, että en tule epäröimään lainkaan tämän keinon käyttämistä viimeisenä keinona. Romania ja Bulgaria, niille olen jo lähettänyt kirjeet, olen lähettänyt ministereille kirjeen, jossa varoitan tästä ja Bulgarialla ja Romanialla on toimintaohjelmat, jotka täytyy ensi vuoden loppuun mennessä toteuttaa ja niissä on kysymys järjestelmien parantamisesta. Siis meillä valvotaan yhtäältä järjestelmää ja sen asianmukaista toimintaa, eli IACS-järjestelmää, pinta-alatukijärjestelmää ja sitten toiseksi, miten kenttätarkastukset suoritetaan. Tässä on siis kysymys henkilöstön pätevyydestä ja riittävästä henkilöstöstä henkilöstön määrästä työn tekemiseen, mutta jo lähtökohtaisesti tämän järjestelmän täytyy olla kunnossa, tietokantajärjestelmän. Eli meillä on tämän pinta-alajärjestelmän suhteen ongelmia ja kahdessa maassa tätä järjestelmää rakennetaan uudelleen. Toisin sanoen siellä valokuvataan uudelleen näitä maatilkkuja ja näiden maiden täytyy viedä tämä digitalisointiprosessi päätökseen. Eli täytyy saattaa nämä tiedot tietokantaan tavalla, jotta sitten ensi vuonna maksuviranomaiset voivat käyttää tätä korjattua tietokantaa hyväkseen. Eli meillä on selkeitä ehdotuksia, joihin liittyy määräajat. Maat tietävät, mitä niihin mihin äh, saakka, mihin mennessä täytyy tehdä. En todellakaan epäröi käyttää tätä maksujen jäädytystä, jos muuta ratkaisua ei ole. Mutta Kesän jälkeen, keväällähän suoritettiin tarkastuksia näissä maissa. Me olemme saaneet sellaista palautusta, että tämä uhka maksujäädytyksestä toimii hyvin. Ja sitten tehdään vielä korjauksia, rahoituskorjauksia. Näiden maiden kohdalla vuoteen 2007 on jo tehty 10 prosentin rahoituskorjaus, koska järjestelmissä oli puutteita nämä korjaukset, niitä siis tehdään näihin ja sama koskee vuotta 2008. Me tulemme soveltamaan rahoituskorjausta näihinkin tapauksiin. Tämä on siis kysymys, jota me seuraamme hyvin tarkkaan Kreikan kohdalla myöskin. Me poistimme tämän uhan, koska tämä järjestelmä on tarkistettu ja Kreikalla on nyt kenttätutkimusten mukaisesti eh, järjestelmä, joka on luotettava ja laadukas. Mutta jos tämä tietokanajärjestelmä on kunnossa, mutta sitten todetaan, että kentällä on ongelmia, niin silloin puututaan toimintiin, koska virhe saattaa yhtäältä syntyä siitä, että nämä tontit on huonosti identifioitu tällä digitalisoidulla kartalla, mutta virhe voi syntyä myös siitä, että äh, viljelijä on tehnyt väärän ilmoituksen siitä, mitä sieltä maatilkulta löytyy. Eli me annamme myöskin teknistä apua, jotta me parannamme tilannetta. Ja nämä kaikki on tehty tiettäväksi jäsenvaltioille. Tietyissä jäsenvaltioissa ehkä täytyy vielä enemmän ohjastaa viljelijöitä silloin, kun on kysymys näiden maatilkkujen identifioimisesta. Ja sitten tietenkin täytyy valvontaa parantaa, mutta näitä joka vuosi seurataan näillä rahoituskorjausjärjestelmillä. On muita jäsenvaltioita, jotka ovat myöskin meidän tutkassamme, joissa on siis todettu ongelmia peräkkäisinä vuosina. Eli näidenkin maiden kohdalla me olemme pyytäneet toimintaohjelmia ja seuraamme tilannetta tarkasti. Ja jos tilanne ei parane, niin silloin ryhdymme samantyyppisiin toimenpiteisiin. Toisin sanoen uhkaamme maksujen jäädyttämisellä. Eli tässä asiassa olen aika lailla tiukka. Euh, oui, merci, euh, Kiitos puheenjohtaja. Vastatakseni tähän ensimmäiseen äh, kysymykseen näiden virhetasojen julkaisuun maakohtaisesti? No vastaus on ei. Tilintarkastustuomioistuin ei voi julkistaa näitä maakohtaisesti niistä syistä, jotka toin esille, kun vastasin herra Odille. Eli me teemme otannan, joka tehdään 27 jäsenvaltion tasolta, siis ei maakohtaisesti. Ja täten se tutkinta, jonka me teemme, niin se koskee koko yhteisöä ja joka vuosi käy ilmi, että tietyt jäsenvaltiot eivät löydy tästä otannasta. Toisin sanoen ne tiedot, joita näistä maista on saatu, niin ne eivät ole tässä otanassa mukana, koska otanta on satunnanvarainen ja se koskee kaikkia 27 jäsenvaltiota, eli yksittäisesti niitä ei sieltä poimita näitä jäsenvaltioita. Toisin sanoen valitettavasti me emme voi maakohtaisesti virhetasoja julkaista. Ja toiseksi eikä, eivät perustus, perussopimuksetkaan meiltä tätä pyydä, vaan perussopimukset pyytävät meiltä lausuntoa siitä, miten kokonaisuudessaan talousarviota on ö, suoritettu. Me teemme tarkistuksia riskimaihin. Me järjestämme myöskin seurantavierailuja tarkastellaksemme sitä, mitä ensimmäisten tehtyjen huomioiden jälkeen on tapahtunut. Tänä vuonna esimerkiksi me palasimme Bulgariaan ja täten pystyin antamaan teille hetki sitten tätä tietoa vaikkakin komissio nyt näyttäisi väittävän, että se mitä Bulgariassa on tapahtunut, niin se ei olisi itse asiassa virhe, mutta me kyllä totesimme, että tänä vuonna Bulgarian viranomaiset itse pidättivät näitä maksuja. Eli ilmeisesti jonkinlainen epäilys virheestä oli, koska Bulgarian viranomaiset itse jäädyttivät nämä maksut. Toisin sanoen me pyrimme siihen, että me vahvistamme näiden järjestelmien tarkastelemista näissä, niissä maissa, joissa riski on, jossa riski on korkeampi kuin muissa maissa. Silloin hieman tiheämmällä seulalla tarkastellaan näitä järjestelmiä ja tehdään sitten suosituksia järjestelmän parantamiseksi. Ja jos sallitte, herra puheenjohtaja, niin muutama sana vielä jatkoksi tähän Roa Gresslen puheenvuoroon tämä tilien hyväksyminen, no tämä kertomus on nyt jätetty käsiteltäväksi ja sitä tullaan tarkastelemaan äh, teidän valiokunnassamme piakkoin, eli en yksityiskohtaisesti siihen halua mennä, mutta haluaisin sen verran sanoa, että tilintarkastustuomioistuin pitää kiinni niistä huomioista, joita tästä kertomuksesta äh, löytyy, mutta tähän meillä ilmeisesti tästä keskusteluun on tulevaisuuden mahdollisuus. Hyvä puheenjohtaja, voin olla ihan samaa mieltä, mitä herra Kretään tuossa jo totesi. Mitä tulee ykköspilariin, niin sanoisin, että merkittävää järjestelmäparannusta tarvitaan ennen kuin tapahtumat tarkastusten tuloksissa voidaan nähdä parannusta. Me olemme ottaneet esiin heikkouksia järjestelmässä jotka voitaisiin ratkaista. Ja nämä liittyvät esimerkiksi tätä viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmää, tukikelpoisuuteen liittyvät virheet eivät näkyneet siellä aina esimerkiksi. Ja mitä tulee paikan päällä tapahtuviin tarkastuksiin, niin meillä on toleranssin väärää soveltamista nähtävissä ja esimerkiksi tarkastukset eivät ole riittävän kattavia. Ja mitä tulee näihin täydentäviin ehtoihin liittyviin tarkastuksiin, niin havaittiin, että aina ei määritelty, mitä vaadittiin, jotta äh, maa voitaisiin katsoa hyvässä äh, maanviljelys- ja ympäristökunnossa säilytetyksi. Ja aikaisemmin on mainittu myös, että yksi osamaksu maksettiin edunsaajalle ilman, että se todensi mitenkään harjoittavansa maataloutta. Sehän oli urheiluyhdistys tai yritys. yritys. Tämä on ihan vapaa, vakaa tapaus ja me tietysti sitten suoritimme sinne seurantatarkastuksen kaksi viikkoa sitten ja havaitsimme, että vuonna 2010 viranomaiset hyväksyivät vain 300 hehtaaria 500 hehtaarista ja vuodelle 2009 mm, anomusten perusteella viranomaiset eivät maksaneet mitään, joten 2009-2010 vuosilta mitään maksatuksia ei ole tehty. Tämä on yksi yksityiskohta, jota voimme vielä syventää esittelijälle, jos hän niin tahtoo. Suosituksemme kuuluu, että meidän sääntöjä pitäisi tarkentaa niin, että maksuja ei maksettaisi sellaisille edunsaajille, joilla ei ole maataloustoimintaa tai ylläpidettyä maata. Ja komission pitäisi asettaa EU-tasolla laidunmaalle minimi kunnossapitovaatimukset. Ja kuten olemme kuulleet komissiolta, se etenee tämän suuntaisesti suunnitelmissaan. Eli kun se uudistaa yhteistä maatalouspolitiikkaa, minusta niin tässä on hyvää edistystä nähtävissä. Haluaisin palata vielä näihin otantoihin jäsenmaakohtaisesti. maakohtaisesti ja että nämä virhetasot julkaistaisiin maakohtaisesti. No, nämä tiedot te löydätte komission vuosikertomuksesta. Sen on pääjohtaja allekirjoittanut ja nämä tiedot perustuvat siihen, mitä jäsenvaltiot meille ilmoittavat. Komission tarkoituksena on nimenomaisesti pyytää sertifiointilaitoksilta sitä, että ne sertifioisivat nämä tilastotiedot edustavan otannan perusteella jäsenmaakohtaisesti tämän edustavan otannan perusteella ja sen tiedon perusteella, jota nämä maksuja, maksajavirastot meille toimittavat, niin sitten niiden perusteella me voimme antaa edustavan kuvan. Eli komissio ja parlamentti voisivat tehdä tällaisen analyysin ja tilintarkastustuomioistuinkin voisi tällaista analyysiä ryhtyä tekemään. En halua tässä painottaa näitä yksittäisiä tapauksia, mutta palaan tässä, koska herra Kretään vielä kerran painotti sitä, että Bulgaria on jäädyttänyt tässä kyseenomaisessa tapauksessa maksut. No Bulgaria jäädytti maksut tai keskeytti maksamisen koska se sai näitä huomioita tilintarkastustuomioistuimelta. Tilintarkastustuomioistuin on käynyt kentällä, tehnyt huomioita ja täten kansallinen viranomainen otti sen huomioon. Mutta mutta meidän, minun palveluyksikköjen ja kansallisten viranomaisten ja valokuvien perusteella voin vakuuttaa, että tämä todellakin maatilkku oli tukikelpoinen. Ja jos meillä olisi ollut tällainen kolmikantakokous, niin tältä olisi ehkä vältytty, koska tilintarkastustuomioistuin ensin käy jäsenvaltiossa ja sen jälkeen ottaa yhteyttä komissioon, niin minun mielestäni tässä ei ole kysymys kolmikantatoiminnasta. Kohesiorahastossa sen kohdalla järjestään kokouksia, jossa kaikki kolme osapuolta ovat läsnä saman pöydän ympärillä ja silloin nimenomaan hoidetaan tämän tyyppisiä asioita. Eli kun argumentteja ei ole olemassa, niin sen me tunnustamme ja näin me olemme toimineetkin tiettyjen tilintarkastustuomioistuimen huomioiden kohdalla, mutta tässä kyseenomaisessa tapauksessa tilintarkastustuomioistuin voi laskea sen varan, että komissio toimii mahdollisimman avoimesti ja on valmis täsmentämään, mutta me vaan täytäntöönpanomme niitä sääntöjä, joita lainsäätäjät ovat meille laatineet tehneet. Ja sitten kollega Wojciechowskin kysymys. Dziękuję bardzo, e, panie przewodniczący, panie komisarzu. Paljon kiitoksia, komissaari. Aivan lyhyt kysymys, ja se koskee YMPn yksinkertaistamista. Euroopan parlamentti muutama kuukausi sitten hyväksyi mietinnön Schwarzin, joka koski tätä aihetta, ja siinä otettiin esille kysymys, joka koskee sääntöjen vastaisia maksuja. Euroopan parlamentti tuki sitä ajatusta, että näin ei pitäisi käydä, eli että joku on pakotettu maksamaan takaisin tukia, jos sääntöjen vastaisuuksia on esiintynyt siinä muodossa, että hän ei ole voinut niihin vaikuttaa. Esimerkiksi jos nuori tuottaja haki tukea eikä pystynytkään käyttämään sitä ja joutuu sitten maksamaan sen takaisin esimerkiksi siksi, että eivät, ei pystynyt täyttämään maatalouskoulutuksen hankkimiskriteeriä. Omat äänestäjäni ovat pyytäneet minua esittämään seuraavan kysymyksen. Joskus käy niin, että avioitunut aviopari maanviljelijäpari omistaa kaksi erillistä maatilaa. Heillä on siis kaksi erillistä maatilaa ja Puolassa on olemassa tilanne, että he ovat velvollisia yhdistämään nämä kaksi maatilaa, jotta he voisivat saada yhden maksun. Onko tämä todella välttämätöntä? Mitä komissio on mieltä tästä? Pitääkö avioparin tai onko heillä oikeus saada erillismaksuja vai pitäisikö heidät pakottaa ottamaan vastaan nämä maksut yhdessä yhtenä? Ehkä tämä on liian yksityiskohtainen kysymys ja voitteko vastaamaan, vastata siihen nyt, mutta minun äänestäni ovat tämän kysymyksen esittäneet aika vakavana kysymyksenä. Kiitoksia. Äh, Monsieur äh, Wojciechowski, Herra Wojciechowski, mitä yksinkertaistamiseen tulee, niin olen iloinen, että esitette tämän kysymyksen, koska te olette myöskin maatalousvaliokunnan jäsen. Ja minunkin tehtäväni on löytää se oikea tasapaino jotta yksinkertaistamisessa emme ainoastaan hyödytä edunsaajia, mutta emme myöskään yksinkertaista niin pitkälle, että valvontajärjestelmä heikkenee. Eli tämä on se punainen lanka, jota minä noudatan, kun puhun yksinkertaistamisesta. Ja haluaisin toistaa vielä sen, minkä, minkä sanoin maatalousvaliokunnassakin menettelytapojen yksinkertaistaminen niiden, jotka tulevat komissiolta, se on asia erikseen, mutta sitten toinen asia on, on ne säännöt, joita tuolla kentällä sovelletaan. Ja tässä eroja on jäsenvaltioiden tasolla, koska hyvin usein kansalliset viranomaiset lisäävät omia sääntöjään. Eli yksinkertaistamiseen liittyy tiettyä monimutkaisuutta ja jokaisen täytyy ottaa sille kuuluva vastuu. Sitten mitä tulee takaisinperintään. Silloin, jos syy on edunsaajalla, niin silloin tietenkin jäsenvaltio suorittaa takaisinperinnän. Mutta jos virhe johtuu jäsenvaltion järjestelmästä, niin silloin sovelletaan rahoituskorjausta ja silloin jäsenvaltio maksaa. Jäsenvaltio voi sitten käyttää erilaisia argumentteja saadakseen nämä rahat takaisin edunsaajalta. Jos ei, niin silloin kansallinen talousarvio kärsii luonnollisestikin. Sitten tämä yksityiskohtaisempi kysymys. No, meillä ei ole eurooppalaista lainsäädäntöä sen suhteen, miten näitä eri asioita yhdistetään. Tätä säädellään kansallisella tasolla. Ehkä Puolassa kannustetaan perheviljelmiä, mutta tämä asia kuuluu yksin omaan kansallisiin valtioihin, miten tämä puolisokysymys ratkaistaan. Una brevissima conclusione. Aivan lyhykäinen päätöspuheenvuoro esittelijä Chachimarka Kikselle. Uskon, että voin puhua eh, kollegoiden nimissä. Eh, herra komission jäsen. Minä sain sen kuvan, että te todellakin ymmärrätte alanne ja me olemme harvoin nähneet eh, täällä komission jäseniä, jotka olivat noin hyviä. Edeltäjäkään ei ollut sitä, joten eh, hatunnosto teille. Se on hyvä asia. Se on, kun hallitsee alansa, niin, e, ja tietää siitä tarpeeksi, niin silloin voi myöskin e, muutoksia saada aikaan. Ja me uskomme, että te pystytte sen tekemään. Ja täällä kollegat todella ylipuolueiden kunnioittavat teitä ja uskon, että te olette oikea e, komission jäsen tätä reformia tekemään. Tässä yksinkertaistaminen, jota... Ää, Cretin äh, ja Nissala, Allan Nissala ähm, esittivät. Äh, se on, se on hyvä asia ja tämä tuomi, tilintarkastustuomioistuimesta on tehty esityksiä ehdon alaistamiseen ja me voimme varmasti, te voitte siitä saada aikaan toimintaohjelman seuraavaan kevääseen mennessä, jossa selvä, tehdään selkeitä määritelmiä asioista, joita täällä on mainittu ja olen hyvin luottavainen, että saatte sen aikaan. Sitten rangaistukset, eh, uhkailut ja maksujen keskeytys. Se on tärkeä eh, asiayhteys. 50-50 sääntö. Tämä rankaisuminen, varojen takaisin perintää, assetta on saatu paranta, parannettua, mutta vain 50 prosenttisesti, eli osa varoista jää ei-oikeutettujen tuensaajien käsiin. Tämä ei vielä riitä, tämä mitä on saavutettu. Tarvitsemme parempia välineitä tähänkin ja olisi hyvä, jos saisimme myös tältä osin toimintaohjelman aikaiseksi. Sitten vielä kollega Odin huomautus, hän uskoo kansalli, ei usko ja luota kansallisiin selvityksiin. Kollega vuonna 2004 toi esille nämä vaatimukset ja silloin parlamentissa saatiin aikaan kaksi päätöslauselmaa näistä. Ja me pidämme edelleen kiinni tästä vaatimuksesta. Olen Odin kanssa samaa mieltä, että kansalliset tilintarkastusviranomaiset pitää saada mukaan tähän. Kretään tietää parhaiten, kuinka siinä onnistutaan, onnistutaan mutta se ei vielä valtiovarainministeriltä äh, poista vastuuta. Ja uskonkin, että tämä varmasti toteutetaan parlamentin puhemiehen kautta. Äh, äh, Kirjoittamme ähm, neuvoston puheenjohtajalle, että koko byy voisi äh, päästä sen puheelle ja sanoa, että hyvät valtiovarainministerit, huolehditte eurosta ja monista muista asioista, mutta olisi hyvä myöskin teidän käytössä olevien varojen hallinnoinnista ja valvonnasta huolehtia maissa ja varsinkin jo, maissa, jotka tuottavat ongelmia. Kreikka esimerkiksi, varat, joita Kreikka saa, niin sehän on teidän kassoistanne sinne mennyt. Ja kun siellä tehdään virheitä, niin eikä mitään kurinpitoa tapahdu, niin, niin tässä on tarvetta neuvoston ö, kohtaan myöskin äh, esittää vaatimuksia. Ja tämä on tärkeä väline, jota, jota ette halua missään tapauksessa menettää. Kiitän teitä vaikuttavasta esiintymisestä täällä ja uskon, että maatalouden esikuva luonnetta tulee lisätä, koska se on tässä havaittavissa. Kiitos paljon. Grazie, ringraziamo molto il commissario Ciolos anche perché è stato molto più tempo di quello previsto. E pass- Kiitoksia paljon komissaari Chollosille ja sitten siirrytään eteenpäin kohtaan kahdeksan. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 5 vuodelta 2010. leader sisällyttäminen maaseudun kehittämiseen. Annan puheenvuoron heti esittelijä, esittelijälle kollega Voganille. Thank you, Chair. I was just pausing a second. Kiitoksia puheenjohtaja. Jos nyt ihan pieni paussi pidettäisiin ennen kuin jatketaan. Può cominciare, collega. No niin, kollega, hyvä, voitte aloittaa. Ellette aloita, niin ei ihmiset täältä lähde mihinkään. Okay, thank you, No niin, kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta sen laatimasta erityiskertomuksesta Eh, kiitoksia tosiaan kerran vielä tästä kertomuksesta. Ja herra Lazaru, joka on uusi tuomioistuimen jäsen, on ollut vastuussa tästä nimenomaisesta erityiskertomuksesta. Ja haluaisin sanoa ihan aluksi, että tuen kovasti tällaisia alhaalta ylöspäin äh, aloitteita, kuten Leader, josta tänään puhutaan. Minusta tämä alhaalta ylöspäin lähestymistapa on ainoa tapa, jolla voidaan varmistaa, että paikallisyhteisöt ovat mukana projekteissa, ja, jotta voidaan varmistaa, että projektit ovat pitkällä aikavälillä kestäviä. Vaikkakin hyväksyn sen ajatuksen, että tuomioistuin äh, sanoo, että aina ei ole helppo mitata tällaisten lähestymistapojen lisäarvoa. Tänä päivänä haluaisin puheenvuorossani keskittyä niihin suosituksiin, jotka lisäisivät mahdollisuutta tämän äh, mietinnön tai tämän vastuuvapauden myöntämiseksi. Ensinnäkin viitataan siihen, että vain vähän edistystä on saavutettu 2000 vuoden tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen jälkeen, ja tämä on kovin kriittinen seikka tietenkin. Tilintarkastustuomioistuimen suositukset 3, 4, 5 ja 6 ovat sellaiset, että hyväksyn ne täysin, ja haluaisin kommentteja kommentoida kahteen muuhun suositukseen, eli ykköseen ja kakkoseen. Ykkössuosituksesta hyväksyisin monia tilintarkastustuomioistuimen ajatuksia ensinnäkin, että jos projekti on jo saatettu päätökseen, niin sille ei pitäisi myöntää varoja liideristä Kuitenkin katson, että jonkinlaista joustoa pitäisi olla järjestelmissä siten, että esimerkiksi jos hanke, joka on käynnistynyt, haluaa laajentaa toimintaansa, esimerkiksi maantieteellistä aluetta tai edunsaajia, niin silloin pitäisi voida hakea tukea. Ainakin Walesissa esimerkiksi on tullut paljon sellaisia hankkeita eteen, jotka haluavat laajentua ja haluavat sitä myöten hakea sitten lisärahoitusta, joten tässä pyytäisin lisää joustoa järjestelmään. Kakkossuosituksesta Tilintarkastustuomioistuinhan sanoo, että paikalliset toimintaryhmän jäsenet, jotka huolehtivat LEADER-aloitteesta paikallisesti, pitäisi olla poissa kokouksista silloin, kun päätetään hankkeista, joissa heillä on oma etu kyseessä. Uskon, että on olemassa kahdenlaisia etunäkökohtia. On olemassa merkittäviä ja äh, mitättömiä äh, intressejä. Ja pitäisi tehdä ero näiden kahden välillä. Muuten käy niin, että suljetaan pois keskusteluista sellaisissa hankkeissa, joissa ei oikeastaan ole mitään syytä heitä sulkea pois. Tosin olisin tilintarkastustuomioistuimen kanssa samaa mieltä siitä, että kaikissa tapauksissa ilmoitus tällaisista etunäkökohdista pitäisi antaa. Ja olen samaa mieltä, että paikallisten toimintaryhmien kokouksista pöytäkirjat pitäisi laatia ja ne pitäisi julkaista. Ja Lisäksi katson, että meidän täytyy määritellä se tapa, jolla voitaisiin paikallisten toimintaryhmän jäsenistön määrää laajentaa niin, että voitaisiin saada lisää innovatiivisuutta projekteihin paikallis- tasolla. Ja sitten lopuksi kiittäisin vielä tilintarkastustuomioistuinta tästä mietinnöstä, joka on oikein tervetullut. Ja omat suositukseni äh, olen esittänyt rakentavalla tavalla ja perusten omaan kokemukseni paikallisista toimintaryhmistä niissä paikallisyhteisöissä, joissa olen toiminut. Ja toteaisin lopuksi vielä, että meidän pitää pitää yllä tasapaino äh, rahan saannin tuomien etujen ja sitten taas paikallisten innovatiivisten projektien aikaansaamiseksi maaseutualueilla. Kiitoksia ja sitten annan puheenvuoron edustaja, tai tilintarkastustuomioistuimen edustajalle Lazarulle. Thank you, Chairman. Chairman and uh, members of the Committee on Budgetary... Hyvä puheenjohtaja, ja valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kiittää ensinnäkin nyt mielenkiinnostanne tähän erityis eh, kertomukseen 5 vuodelta 2010 LEADER-lähestymistavan sisällyttäminen maaseudun kehittämiseen. Sallin, että, että sanoisin tässä ensin, että minulla on suuri kunnia ja ilo nyt pitää ensimmäinen esitelmäni tämän talousarvion valvontavaliokunnan edessä näin pian sen jälkeen, kun pidin edellisen esitelmäni 27.9. ja ryhdyin toimeeni niin tässä aivan vähän aikaa sitten. Herra Kikis Kasamias toimi tuomioistuimen raportoivana jäsenenä alun alkaen ja hän on kaiken ylistyksen arvoinen tämän projektin suhteen. Ja tässä vaiheessa haluaisin ilmaista kiitokseni hänelle siitä loistavasta työstä, jonka hän on tehnyt Kyproksen edustajana tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä kuuden vuoden ajan. Ensinnäkin haluaisin kiittää eh, esittelijä Voonia erittäin hyvästä synteesistä meidän raportistamme ja suosituksistamme. Ja haluaisin kiittää herra myös hänen selkeästä tuesta näille neljälle suositukselle koskien sitä, kuinka leader-lähestymistavan lisäarvoa voitaisiin lisätä ja vahvistaa. Ja koskien sitä huolta, jonka olemme esittäneet leader-ohjelmien hyvästä taloudellista hallinnasta. On vaikeata paikallisten toimintaryhmien saada aikaiseksi lisäarvoa paikallisella tasolla alhaalta ylöspäin jos äh, heidän, he joutuvat soveltamaan kansallisesti määritettyjä toimenpiteitä. Ei ole yllättävää myöskään, että paikalliset toimintaryhmät eivät näyttäneet saa tavoittavan paikallisten strategioiden tavoitteita, koska paikallisviranomaiset eivät vaatineet heiltä sellaista. Kuitenkin työasiakirjassa ei tueta täysin kahta ensimmäistä suositustamme. Tuomioistuimen mielestä Näillä suosituksilla yritimme välttää eturistiriitoja ja edistämään hyvää verovarojen hallintoa. Ja nämä ovat äärimmäisen tärkeitä mielestäni. Ensinnäkin, mitä tulee eturistiriitoihin? 96 vuoden jälkeen, kun parlamentti ei antanut vastuuvapautta, niin tämä valiokunta on ollut etulinjassa eturistinrintakysymysten selvittelemisessä artikla 52 varainhoitoasetuksessa kieltää tällaisten tai säätää tällaisten tilanteiden ehkäisemisestä. Tästä kiellosta huolimatta tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että tällaisia intressiristiriitoja oli laajalti, erityisesti leader-lähestymistavassa, jossa paikalliset toimijat tekevät päätöksiä paikallisten hankkeiden rahoittamisesta työasiakirjanne ehdotus ei ratkaise niitä ongelmia, jotka tuomioistuin nosti esille, eikä se täytä myöskään varainhoitoasetuksen vaatimusta, eli kieltää sellaisia toimia, jotka voivat saada aikaan eturistiriitoja silloin, kun kyseessä on esimerkiksi perhesuhteet, tunnetason suhteet, poliittiset suhteet tai rahoitukselliset suhteet. Toteaisin myös, että kyseessä ei ole akateeminen kysymys, koska eturistiriidoilla voi olla erilaisia vaikutuksia LEADER-ohjelman tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen. Monet esimerkit huonosta varainhoidosta, jotka tuomioistuin nosti esille, liittyvät sellaisten paikallistoimintaryhmien jäsenten eh, hankkeisiin, jossa he ovat toteuttajina. Esimerkiksi Irlannin kohdalla on osoitettu, että paikallistoimintaryhmät voivat noudattaa paikallista strategiatavoitteita ilman, että ne kuitenkaan sisältävät niitä omiin toimiinsa. Komissio vastauksessaan tuomioistuimen kertomukseen korosti sitä, että eturistiriitoja on vältettävä. Komissio on sen jälkeen kehottanut jäsenvaltioiden edustajia kiinnittämään tarkkaa huomiota siihen, että eturistiriitoja ei esiinny sellaisia, jotka voisivat eh, haitata liiderlähestymistavan toimintaa. Haluaisin korostaa, että tämä suositus on välttämätön liiderin hyvän varainhoidon takaamiseksi. Toinen suosituksemme, jota ei tuettu täysin, koskee avustuksia sellaisille projekteille, jotka ovat jo käynnissä. Yksi tuomioistuimemme tehtävistä on identifioida sellaiset alueet, joilla voidaan parannuksia saada aikaan julkisten varojen hoidon, hoidossa ja käytössä. Silloin kun jäsenvaltioissa ja monien kansalaiden kohdalla taloudellinen tilanne on yhä vaikeampi. Tuomioistuimen raportissa otetut esimerkit osoittavat, että tarvitaan selkeitä, yksiselitteisiä sääntöjä siitä, että varoja ei myönnetä sellaisille projekteille, jotka ovat jo käynnissä, ennen kuin leader-avustuksesta päätös on tehty hankkeen toteuttaja ei pitäisi siis aloittaa projektia ennen kuin se saa päätöksen liiderin tuesta. Taikka jos hänelle on luvattu epäasianmukaisesti rahoitus jo ennen kuin päätös on tehty, taikka jos hänellä on ollut muita rahoituslähteitä ilman liiderahoitusta. Tämä voi olla sellainen tekijä, joka voi olla negatiivinen seikka. Missään tällaisessa tilanteessa ei pitäisi rahoitusta hyväksyä hyvän varainhoidon hengessä. Pitäisi olemassa olevien projektien olla kuitenkin mahdollista laajentua liiderahoituksella. Tässä tapauksessa paikallinen toimintaryhmä antaisi rahoitusta laajentuville projekteille, mutta ehtona on se, että päätös tehdään ennen kuin projekti konfliktin laajentuminen alkaa. Ja sitten lopuksi, hyvät naiset ja herrat, haluaisin korostaa, että kuvailemani ongelmat ovat sellaisia, että niitä ei ole vieläkään ratkaistu kymmenen vuotta sen jälkeen, kun tilintarkastustuomioistuin raportoi liideristä viimeksi teille, joten johtopäätöksenä voisin todeta, että minun tehtäväni on tukea voimakkaasti tätä valiokuntaa vastuuvapausprosessissa, jotta liideristä saataisiin vahvempi ohjelma ja että intressiristiriidat saataisiin eliminoitua niin, että liideri voisi myötä vaikuttaa voimakkaamman paikallisen maatalouden kehittämisen edistämiseksi. Kiitoksia. Haluaisiko komissio tai joku muu käyttää puheenvuoron tässä kohtaa? Kiitos herra puheenjohtaja puheenvuorosta. Ensimmäinen, ensinnäkin haluaisin kiittää herroja Voon ja Lazaru ja teitä kaikkia tästä mahdollisuudesta tulla tänne vaihtamaan näkemyksiämme siitä, miten tämä tärkeä leader-lähestymistapa, miten sitä on hoidettu. Haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta ja esittelijää heidän suosituksistaan Ja samaan tapaan kuin miten tässä aikaisemminkin puhuttiin, niin minäkin sanoisin, että liideriä arvostetaan, koska siinä otetaan paikallisyhteisöt mukaan toimintaan. Tämä on tärkeä osa meidän politiikkaamme ja siinä on kysymys yhteishallinnoinnista jäsenvaltioiden kanssa ja tässä paikalliselle tasolle delegoidaan hyvin suuri osa tehtävistä. Liiderin erityisluonteen piitteet, siitä nimenomaan tulee sen aikaansaama lisäarvo ja komissio pitää kiinni siitä, että kaikkia sen mahdollisuuksia käytettäisiin hyväksi, mutta samaan aikaan pidettäisiin huolta moitteettomasta varainhoidosta. Tässä hengessä me olemme kirjanneet nämä tilintarkastustuomioistuimen huomiot ja suositukset ja voimme vakuuttaa teille, että me olemme jo ryhtyneet toimiin, jotta tarvittavia korjauksia tehdään koskien tätä käynnissä olevaa kautta. Haluaisin kuitenkin painottaa sitä, että leader ei ole mikään staattinen asia, vaan se on asia, joka viimeisen kymmenen vuoden aikana on kehittynyt huomattavasti. Ensimmäise, ensinnäkin siitä tehtiin yhteisöaloite, sitten siitä tuli Leader Plus ja nyt sitten siihen on lisätty erilaisia akseleita ja siitä on tullut tärkeä osa maaseudun kehittämistä. Tämä on hyvin eläväinen lähestymistapa johtuen siitä, että siihen on nyt liittynyt 2200 paikallista toimintaryhmää 27 jäsenmaassa. Komissio on ponnistellut huomattavasti, tämän uskallan sanoa, jotta me todellakin äh, liiderin täytäntöönpanoa seurataan. Ja tämä tapahtuu kolmella tasolla. Ensinnäkin äh, sääntöjen puitteissa. Toisin sanoen me teemme selväksi ne säännöt, joita täytyy kunnioittaa. Toiseksi, mitä tulee käytännön ohjeistus, jota kansallisille viranomaisille annetaan ohjelmointivaiheessa. Ja sitten kolmanneksi vielä me teemme tarkastusten yhteydessä suosituksia suosituksia, jotka ovat yhteydessä tarvittaviin parannuksiin. Ja sitten me myöskin jatkuvalla syötöllä seuraamme näitä asioita. Tätä järjestelmää me kehittelemme. Me olemme kehitelleet tätä kahden, viiden vuod- kahden viimeisen vuoden aikana maaseudun kehittämisen yhteydessä. Ja leader liideriin liittyvä työryhmä, se työstää tätä asiaa ja sieltä löytyy myös niin kutsuttuja fokustyöryhmiä. työryhmiä Eli tämän verkoston ja fokustyöryhmien puitteissa me olemme viimeistelemässä kertomusta, jossa analysoidaan tämänhetkistä tilannetta ja kaikkea tämän LEADER-aloitteen innovoivaa ulottuvuutta ja kaikkia siihen liittyviä toimia. Ja tämä kertomus tullaan teillekin toimittamaan. Sanoin jo, että me tulemme nimenomaan työskentelemään siihen suuntaan, että paremmalla tavalla määritellään nämä eri toimivaltuudet eh, ja muut eh, eri eh, asiat. Me haluamme toimia sillä tavalla, että tehokkuutta saataisiin parannettua näiden integroitujen projektien kohdalla muun muassa. Haluaisin ilman, että nyt menen liiallisesti yksityiskohtiin, niin haluaisin sanoa teille, että luonnollisestikin komissio toimii yhteistyössä tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja olemme samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa sen tekemistä suosituksista, mutta komissiohan on jo ryhtynyt toimiin, kun ohjelmia on ryhdytty hyväksymään taikka kun niihin on tehty muutoksia. Eli tämä kohta 91 kertomuksessa, niin sieltä löytyvät kaikki nämä yksityiskohdat, joita asetus antaa. Ja siellä nimenomaan puhutaan siitä, mitä täytyy kunnioittaa, jotta nämä ohjelmat voidaan hyväksyä. Tietenkin kun me vastaamme näihin suosituksiin kolme ja viisi, niin me kiinnitämme näihin asioihin huomiota. Haluaisin vielä palata siihen asiaan, joka liittyy Leader Plusan arviointiin. Tämän vuoden lopussa jälkikäteiskertomus tullaan julkistamaan ja se tulee toimimaan meidän työmme pohjana ja se tulisi ottaa huomioon näissä oheistoimissa, joihin viittasin, ja myöskin siinä, kun me ryhdymme maaseudun kehittämisen ohjauskomitean kanssa hoitamaan tätä asiaa yhteistyössä viranomaisten kanssa. Siis tässä ei ole kysymys ainoastaan verkostosta kohdennetulla tavalla, vaan myöskin tämän hallintointikomitean toimijoiden kanssa. Hyvät naiset ja herrat, herra puheenjohtaja. Vielä haluaisin antaa tukeni ja hieman ehkä hälventää näitä huolenaiheita, joita, joita tähän suositukseen numero yksi liittyy. Teidän tulisi tietää, että tämänhetkisessä tilanteessa – kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan ja meillä on perusasetus 98, niin perusasetusta on jo muutettu ja täten tuki se tulisi rajoittua sellaisiin kustannuksiin, jotka ovat syntyneet sen jälkeen, kun viranomaisille on tehty eh, pyyntöjä. Eli tämä on jo komission käsittelyssä ja täten te voitte nähdä, kuinka tärkeänä me pidämme tätä tilintarkastustuomioistuimen suositusta numero yksi. No tietenkin meidän täytyy seurata tätä tilanteen kehittymistä, jotta me saamme mahdollisimman paljon lisäarvoa. Ja tässä mielessä me olemme parhaillaan tekemässä muutoksia asetukseen, ja jo joulukuussa tai tammikuussa tämä tullaan esittelemään hallintokomitealle, jotta saadaan riittävä selvyys asialle, jota me kutsumme tupla kaksoispäätösvaltaisuudeksi. Toisin sanoen päätöksiä ei voida tehdä ilman, että 50 prosenttia paikallisista toimijoista on mukana ja Toiseksi me haluamme tehdä selväksi, että eturistiriidat, niitä ei, ne eivät kuulu tällaiseen hyvään hallintotapaan. Ja tämä tulee selvästi ilmi siitä oppaasta, joka, jota myöskin tullaan parantamaan. Siitä myöskin tullaan keskustelemaan tässä samaisessa hallintokomiteassa joko jo joulukuussa tai sitten tammikuussa. Lopuksi vielä kaksi kohtaa, jotka mainitaan tässä kertomuksessa ja josta olemme samaa mieltä. Nämä paikalliset strategiat, niistä voidaan saada lisäarvoa, jos ne ovat laadullisia. Niillä voidaan tukea näitä mahdollisimman mitattavia tavoitteita ja tähän myöskin tämä ohjekirja tulee tuomaan täsmennystä, mitä tulee näihin strategioiden laatuihin. Ja lopuksi vielä esittelijän kaksi suositusta. Ensimmäinen, joka liittyy siihen, että annettaisiin enemmän toimivaltaa paikallisille toimijoille. No tämä löytyy jo suosituksista, mutta me tulemme varmistamaan sen, että tämä ei jää ainoastaan keskustelun tasolle – näiden verkostojen kanssa vaan että tämä otettaisiin huomioon tulevalla kaudella. Ja sitten mitä tulee avoimuuteen, niin me tulemme varmistamaan sen, että tästä ohjekirjasta saadaan kaikki tarvittava selkeys, jotta avoimuus varmistuu, mitä tulee esimerkiksi pöytäkirjojen julkisuuteen, valintakokeusten pöytäkirjojen julkisuuteen ja niin edelleen. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin vakuuttaa teidät siitä, että komissio jatkossakin tulee ponnistelemaan sen eteen, että tämä LEADER-lähestymistapa sitä viedään eteenpäin ja että tämä maaseudun kehittämislähestymistapa on mahdollisimman lähellä tilannetta kentässä, kentällä, mutta tietenkin tässä ollaan riippuvaisia myöskin jäsenvaltioiden sitoumuksesta, koska tässä on kysymys yhteisestä hallinnosta komission ja jäsenvaltioiden välillä. Köszönöm a lehetőséget, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Mindenek előtt elismerésemet. Ensinnäkin haluaisin tunnustusta antaa ja olen iloinen siitä, että nämä asiat ovat nyt tulleet esityslistalle. Ja samanaikaisesti haluaisin myös kiittää tilintarkastustuomioistuinta tästä erityislausunnosta. Olen liiderin kannattaja olen todellakin iloinen tästä aloitteesta. Pidän filosofiasta, joka tähän ohjelmaan liittyy ja tulokset ovat myöskin ilahduttavia. Silti minulla on kaksi huomautusta. Tahtoisin tehdä selväksi sen, että kun tästä sisällöstä, tämän äh, lähestymistavan äh, sisällöstä ja tavoitteista puhutaan, niin, niin on, se on yhtä tärkeää kuin rahoitus tämän takana. Ja usein olen yllättynyt, kun neuvosto ja komissio sanovat, että ohjelma on hyvä, mutta siihen liittyy hallinnollisia ongelmia ennen kaikkea rahoituksen suhteen. Sehän on kaikkein tärkein asia ohjelmissa, jos on rahoin, raha, rahaongelmia ja hallintoongelmia, niin silloin ohjelma toimii huonosti, se on selvää. Nämä asiat liittyvät toisiinsa. Minä tulen maasta, jossa vuosia kommunistit olivat vallassa ja näinä vuosikymmeninä kommunistit julistivat, että tavoitteet ovat hienoja, mutta käytännön toteuttamisessa on ongelmia, ne kuitenkin korjataan pian. Ja sitten kävi ilmi, että etteivät tavoitteet olleet hyviä, eikä tietenkään myös käytäntö. Eli kun meillä on hallintoongelmia, niin tämä merkitsee sitä, että ohjelman ydin ei toimi kunnolla ja ohjelma ei, on silloin näin ollen heikko vaikka kuten sanoin, että olen liiderin kannattaja. Olen kuullut paljon huonoista käytänteistä tämän toteuttamisessa. Sitten haluan lisätä vielä sen, että minä en tietenkään sitä kannata, että tämän keskustelun päätteeksi käy ilmi, että vasta kymmenen vuoden päästä pystytään oleelliset ongelmat havaitsemaan. Näin on kuitenkin käynyt. Monet ongelmat olivat jo kymmenen vuotta sitten olemassa ja kaikki menee hienosti, mutta nämä kymmenen vuoden takaiset ongelmat vaivaavat yhä. Jos jokainen olisi hoitanut hommansa kunnolla, kuin, niin kuin tässä annetaan ymmärtää, niin ei näitä ongelmia enää olisi. Nämä kymmenen vuoden takaiset ongelmat siis ovat edelleen käsissä ja näin ollen ei voida vetää johtopäätöstä, että kaikki ovat tehneet työnsä hyvin. Minusta tämä on kumma juttu. Muuten tuen kaikin tavoin Derkin ehdotuksia ja haluan pari pientä huomautusta esittää, jotka ne koskevat yksityiskohtia tuo, kannatan sitä, että ne, jotka osallistuvat päätöksentekoon, eh, ilmoittavat eh, etunäkökohtansa ja kollega menee jopa niin pitkälle, että hän, eh, hän esittää tämän tilintarkastustuomioistuimelle ja tätä tuen sitten paikallisten työryhmien esiintymisestä olen sitä mieltä, e, tässä ei rikota periaatteita, jollen tässä nyt erehdy, niin, niin tässä on kysymys koheesiopolitiikan julkisuudesta kaiken kaikkiaan. Tässä rikotaan normeja sen suhteen, miten julkista että tämän, tämän päätöksenteon tulee olla maaseudun projektien kohdalla ja avoimuus koheesiopolitiikassa on asia, jota säädellään normien puitteissa. Siinä määritellään, kuka julkaisee ja joutuu julkaisemaan mitä milloinkin. En ymmärrä, miksei näitä samoja sääntöjä noudateta maatalouden kehittämi- maaseudun kehittämisessä ja siellä pitäisi samojen periaatteiden toimia avoimuuden suhteen kuin muuallakin. Ja pitäisi nähdä selvästi, mitkä paikalliset ryhmät ovat tehneet mitäkin päätöksiä, mitkä olivat äänestyksen tulokset Mitä LEADER-ohjelmaan tulee, niin näitä sääntöjä ei kuitenkaan noudateta, vaan toivotaan, että, että että he parantavat tapansa, mutta pitäisi noudattaa sääntöjä. Ja päätöksenteossa pitäisi kaikki päätökset dokumentoida. Sitten vielä tähän ensimmäiseen tuomioistuimen suositukseen. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa, että tässä on liian eh, joustamattomista säännöistä kysymys, jos ne toimeenpannaan ja ilman käytäntöä ja sitä, että katsotaan mit, eh, paikall- mitä uudistuksia on tekeillä. Paikalliset ähm, intressit ja päätöksenteko äh, on tässä asia, johon esittelijä ähm, haluaa kiinnittää huomiotamme ja se tekee välttämättömäksi sen, että kun päätöksiä kerran tehdään, niin ei silloin käytettäisi muita lähteitä ja ennen kaikkea nämä paikallisnäkökohdat voivat olla rikastuttamassa ohjelman tehokkuutta. On paljon esimerkkejä siitä, miten näitä tapauksia on, on ymmärretty väärin ja joustavuus on asia, jota tässä ajetaan takaa. Minä olen periaatteessa sitä mieltä, että nämä tilintarkastustuomioistuimen neljä suositusta ovat ovat kannatuksen arvoisia ja mitä eturistiriitoihin tulee, menisin vielä pitemmälle kuin tuomioistuin ehdottaa ja käynnissä olevissa ohjelmissa meidän pitäisi joustavuuden periaatetta, jota Derek tässä ehdottaa, käyttää ja meidän tulisi käyttää samoja normeja kuin koheesiopolitiikassa ylipäätään aluekehityksen alalla on. Kollega Mulder. Sitten kollega Mulder. Thank you, uh, Chair. I have... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen keskustelua tässä kuunnellut mielenkiinnolla ja minusta Leader-ohjelma on ollut aina kovin suosittu ohjelma. Ja olin hieman yllättynyt, kun kuulin että monta kertaa projektin valmistelussa nousee esiin eturistiriita ja komissio sanoo, että vielä on aikaa korjata virheet, mutta mietinpä vain, että miten se tulee tapahtumaan. Toinen kysymykseni koskee sitä, että koska liiterohjelma on suosittu, mutta ehkäpä se kokonaisbudjetin puitteissa on aika pieni pieni. Eli mitkä, minkälaiset hallintokulut koituvat kaikesta tästä? Minkälaiset hallintokulut taakoittavat budjettia ja kuinka paljon sitten kokonaispotista menee varsinaiselle edunsaajalle? Kiitoksia sitten kollega Českova. Vážený pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně, je možná... Herra puheenjohtaja, hyvät kollegat, Minun täytyy tässä nyt vähän arvostella kuitenkin, koska tämä lähestymistapa on käytössä jo kymmenen vuoden ajan ollut ja nyt vasta saamme suosituksia, joita tietysti tuemme, mutta silti arvostelukin on paikallaan. Minun kokemukseni Tsekin tasavallasta osoittavat, että, että on suurta hallinnollista taakkaa syntynyt eh, kaikkien EU-ohjelmien eh, toteutuksessa ja, rahastojen käytössä. Hallinto on ongelma ja siksi minua tämä, tämä eh, työasiakirja tässä hämmästyttää, koska nämä rahavarat, joita annetaan ryhmille, jotka eivät laadi pöytäkirjoja kokouksistaan ja rahat jaetaan asianosaisten kesken, ei tarvita kuitteja, ei tarvitse esittää eturistiriitanäkökohdista selvitystä, eikä toimeksiannoista ole dokumentointia julkisuudessa, joten me emme käytä ollenkaan normaaleja avoimuuden sääntöjä ja eturistiristä sääntöjä. Minusta nämä ovat asioita, jotka todellakin tässä valiokunnassa tulevat jatkuvasti esille ja joista me aina esitämme vaatimuksina, kun on kysymys julkisten varojen jaosta EUn rahastoista. Ja näin ollen minun täytyy ihmetellä sitä, että meidän budjetissamme on edelleen avoimia haavoja, joissa sääntöjä ei ollenkaan, yleisiä sääntöjä ei ollenkaan noudateta, kun taas muilla aloilla laaditaan sääntöjä ja ne pätevät varojen vastaanottajille, nehän ovat heille tietysti hallinnollisesti rasittavia, mutta olen iloinen, että me täällä valiokunnassa tarkastelemme lähemmin tällaisia alueita. Ja ja että tarkastuksia on saatu aikaan, vaikka niitä olisi pitänyt paljon aikaisemmin jo saada. Kiitos kollega Gressle. Tämä ähm, esitys on erittäin tärkeä äh, ja kiitos äh, tilintarkastustuomioistuimelle ja LEADER-ohjelma on jo 20 vuotta ollut esille ja se on tämäkin Raportti on edelleen, eh, selvitys on edelleen osoitus siitä, että kysymys on, on melko epäonnistuneesta asiasta. Ra, eh, taloudellisten etujen intressiä ei tuoda esille. Eh, yhdellä tarkastetulla ryhmällä ryhmälle tässä nyt osoittui näitä virheitä ja minusta tässä vastuuta vaaditaan koska tunnen liiderin ja jokainen meistä tuntee sen ja me haluaisimme, että ohjelmaa viedään eteenpäin, mutta kun katsoo tarkemmin, ja tätä ei ole tähän mennessä kunnolla tutkittu, niin silloin täytyy todeta, että tätä ei voi tällä tavalla jatkaa, ja johtopäätökset, joita nyt voidaan vetää, niin eivät voi rajoittua siihen, että tuossa ja tässä on pienten korjaamisen varaa. Tämä ohjelma on jo 20 vuotta käytössä, ja me olemme näin vähän oppineet, että eurooppalaista rahaa jaetaan näin helposti, on ihan saman tekevää, miten sitä käytetään pääasia, että se on mennyt jollekin, ja minä olen todella pettynyt, ja minä haluaisin kysyä, Eh, tästä ähm, yhdestä asiasta, eh, eh, että on Traffic signs. Ah, liikennemerkkejä kustannettu. Minä tiedän, että Leader on, on klassinen rahoitusväline, mutta miten voidaan välttää tällaisia virheitä jatkossa? Grazie. Kiitoksia. Sitten kollega Vaughan, jos haluatte vetää yhteen kuuleman keskustelun. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Olin iloinen kuullessani tämän keskustelun määrän ja korkean tason tästä tärkeästä aiheesta. Vain yksi spesifi kysymys herra Mulderilta vaatii vastausta, eli hallinnolliset kulut tuolla mietinnössä, tai anteeksi raportissa puhutaan 12-32 prosentin hallinnollisten kulujen tasosta. Haluaisin kiittää herra Georgesia myöskin hänen kommenteista ja siitä, kuinka suosittu aloite Leader on ollut. Tärkeitä Leaderissä ovat ne hankkeet, jotka joita toteutetaan. Voidaan tietysti hallintojärjestelmistä keskustella, mutta täytyy varmistaa viime kädessä, että projektit, joihin ryhdytään ja saavat rahoitusta, ovat asiallisia, joten kiitoksia tästä. Ja sitten kiittäisin komissiota ehdotuksista ja erityisesti ehdotuksista, jotka liittyvät hallintoon tulevaisuudessa. Olen, varmasti, olen, olen varma, että ne olivat hyödyllisiä. Ja herra Lasarulta haluaisin kiittää hänen lausunnostaan tänään ja tästä erityiskertomuksesta. Kaikki varmaankin ovat samaa mieltä suurin piirtein kaikesta, mutta ehkä pari kohtaa, jossa, josta olen hieman eri mieltä, mutta näistäkään asioista emme ole uskoakseni liian kaukana toisistamme. Ensimmäinen liittyy avoimuuteen. Ja kaikkihan olemme täällä sanoneet, että pöytäkirjat täytyy julkaista paikallisten toimintaryhmien kokouksista. Tiedämme, että myöskin eturistiriita-ilmoitus täytyisi aina tehdä, mutta kysyisin vain, että voidaanko erottaa merkittävän ja vähänpätöisen etunäkökohdan välillä. Tilintarkastustuomioistuin on sanonut, että ei, mutta minä en välttämättä pysty sitä hyväksymään. Komissio taas sanoi, että he voivat ehkä tehdä uusia hallinnollisia tai hallintoehdotuksia, joten odotan mielenkiinnolla, miten tähän asiaan puututaan. Sitten toinen kysymys koski lisärahoitettuja tai, pro, tai lisärahoituksen antamista projekteille, jotka on jo aloitettu. Eli on sellaisia projekteja, jotka ovat olleet niin menestyksekkäitä, että niitä halutaan laajentaa. Walesissa esimerkiksi, josta itse olen peru, peruisin, pe, peräisin, niin siellä käynnistettiin äh, harjoittelijaohjelmia – ja sitten kun laajakaista tuli alueelle, niin, niin sitä, laajentaa, sitä projektia haluttiin laajentaa, jotta lisää harjoittelijoita pääsisi mukaan tähän ohjelmaan. Ja herra Lasaru tuossa totesi, että, jos, jon, että jonkinlaista äh, joustavuutta järjestelmässä jo on. Toivottavasti näin on. Mutta jos ei sitä ole, niin toivottavasti voimme äh, laajentaa vielä tätä joustavuutta. Projektithan ovat tietenkin alhaalta ylöspäin meneviä, mutta edunsaajat pitäisi olla todella siellä paikallistasolla, joten joustavuus saattaa auttaa siinä asiassa. Joten en usko, että paljon e, e, näkemyseroja enää välillämme on. Uskon, että niistä lopulta päästään yhteisymmärrykseen. Kiitoksia. Aivan lyhyesti, koska meillä ei ole enää paljon aikaa, olemme jo myöhässä. Lyhyt puheenvuoro. Thank you, thank you, chair. I... Kiitoksia paljon. Tilintarkastustuomioistuin arvostaa esittelijän kantoja suosituksiin yksi ja kaksi. Ja olen samaa mieltä herra Vuonin kanssa siitä, että vielä on mahdollista saavuttaa ne tavoitteet, jonka komissio on asettanut ja samanaikaisesti noudattamalla varainhoitoasetuksen määräyksiä. Kiitoksia paljon. Va bene. Kiitos. Ja sitten siirrymme kohtaan yhdeksän, eli Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 6 2010. Onko so- sokerimarkkinauudistuksen päätavoitteet saavutettu? Annan puheenvuoron esittelijälle Roskila Kilakakikselle. Thank you, Mr. President. Thank you, colleagues. Uh, this... Kiitos, herra puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tämä on tärkeä asia, koska me puhumme valtaisasta uudistuksesta maatalouspolitiikassamme. Siinä on kysymys varojen uudelleenkohdistamisesta ja kysymys on 6,2 miljoonasta eurosta. Tarkoituksena on varmistaa se, että EUn sokeriteollisuuden kilpailukyky säilytetään ja että vakautetaan markkinat ja varmistetaan sokerin saatavuus. Tämä on hyvin monimutkainen asia, koska komissio ja Euroopan unioni käyttivät tällaisia laajaperäisiä taloudellisia kannustimia, jolla tuottajat siirrettiin markkinoilta pois. Ja yleisesti ottaen nämä laajat tavoitteet, joita uudistukselle asetettiin, ne saavutettiin – Siinä siis saavutettiin kilpailukykytavoite ja se, että hintaero EU- ja maailmanmarkkinoiden välillä tasoitettiin. Mutta on yksityiskohtia ja me kaikki tiedämme, mitä näiden yksityiskohtien taustalta löytyy. Tilintarkastustuomioistuimella on koko joukko huomioita, joista minun täytyy olla samaa mieltä. Ensimmäinen on huomautus, joka liittyy siihen, että tätä kilpailukykyä per, mitattaisiin yksinomaan alueisiin perustuen. Ei ollut aikaa tarkastella yksittäisiä viljelijöitä ja tehtaita. Tällaista mahdollisuutta ei ennen uudistusta ollut, eikä nyt käytetty mahdollisuutta hyväksi, jotta otettaisiin kerättäisiin tietoa sokeritehtailta tai suurilta viljelijöiltä tämän uudistuksen aikana. Toisin sanoen meillä on hyvin vähän tietoa siitä, mitä kentällä itse asiassa tapahtui. Tietot, jotka liittyvät tuottavuuteen ja tehokkuuteen, ne olisivat hyvinkin hyödyllisiä, mutta niitä meillä ei ole. Ne olisivat hyödyllisiä, jotta me voisimme tarkastella sitä, olivatko meidän ponnistelumme kentällä menestyksekkäitä ja jotta voisimme tarkastella tämän yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuutta. Jos nyt menen yksityiskohtiin, niin minulla olisi komissiolle kysymyksiä. Ensimmäinen kysymys olisi se, miksi nämä suuret sokerintuottajat, jotka ovat luopuneet näistä tuista, niin miksi näitä ei pyydetty tuottamaan, toimittamaan tietoa siitä, miten näitä tukiaisia käytettiin? Esitän tämän kysymyksen sen takia, että tilintarkastustuomioistuin itsekin huomioi, että oli tuottajia, jotka samaan aikaan kun ne sulkivat tehtaan Euroopan unionissa, niin sama firma sitten avasi tehtaan Euroopan unionin ulkopuolella. Eli kysymys on se, että tämä raha, jonka me eurooppalaisina veronmaksajina maksoimme, niin tuimmeko me sillä tehtaiden aukaisemista Euroopan unionin ulkopuolella? Tämä on täysin legitiimi kysymys. Ja toinen kysymys liittyy ruokosokeriteollisuuteen. Kuten me tiedämme, sokeri juurikas tuotanto, sehän on sitä raaka-ainetta, jonka, josta sokeria tuotetaan. Se on suurin syy siihen, miksi sokeritehtaat on otettu mukaan yhteiseen maatalouspolitiikkaan sen takia, että ei voi olla tuotantoa, ellei sokeritehdas ole jossakin lähettyvillä. Eli tässä on kysymys tällaista maatalousteollisesta yhteisestä hankkeesta, kun puhumme sokerin tuottamisesta sokerijuurikkaan avulla. Mutta kun puhutaan näistä puhdistamoista, niin ei ole ruokosokeria, jota tuotettaisiin Euroopan unionissa, koska se on trooppinen tuote. Toisin sanoen me puhumme bisneksestä, johon vaikuttaa sokerin hinta, siis positiivisesti. Siihen vaikuttaa sokerin hinta Euroopan unionin sisällä. Ja kysymyksenäni onkin, nämä tahothan saivat 150 miljoonaa euroa muistaakseni nämä tahot tästä uudistuksesta. Ja mitä julkista hyvää tällä rahalla sitten tavoiteltiin ja saatiin? Koska alun perin tästä ei uudistuksessa puhuttu. Ja sitten vielä yksi kysymys, joka liittyy isoglukoosiin ja siihen liittyviin kiintiöihin. Isoglukoosia tuotetaan maissista ja muista raaka-aineista, joihin, joiden hintoihin sokeriuudistus ei vaikuttanut. Kysymykseni onkin siis, mitä julkista hyvää palveltiin sillä, että annettaisiin isoglukoosin tuottajille lisäkiintiöitä. kiintiöitä koska raaka-ainekysymyksenä tällä ei ollut vaikutusta. Ja sitten vielä yksi asia, joka on kiinnostava ja johon tilintarkastustuomioistuinkin kiinnitti huomiota, liittyy niihin etuihin, joita saatiin hintojen alentumisesta, mutta jo, joka ei kuitenkaan heijastunut kuluttajahintoihin. Suurin osa eduista jäi teollisuuden tasolle. Toisin sanoen meillä oli uudistus, jonka seurauksena saatiin alhaisemmat hinnat, mutta alhaisemmat hinnat eivät äh, tule kuluttajien keskuudessa näkyviin. Kysymykseni onkin, ryhtyykö komissio mihinkään toimenpiteisiin sokeriuudistuksen aikaan, jotta raakasokerin hintaan tapahtu, äh, hinnassa tapahtunut alennus heijastuisi kuluttajahintoihinkin. Ja sitten vielä kaksi viimeistä kommenttia Käytiin keskustelua paljonkin siitä, onko tämä eurooppalaisen sokerin saatavuus eurooppalaisilla markkinoilla, oliko se riittävällä tasolla. Tavoitteena oli 85 prosenttia, 85 prosentin saatavuus ja saatavuus EU-ssa tuotetuista maataloustuotteista, sehän on yksi yhteisen maatalouspolitiikan suurimmista tavoitteista ja se löytyy jopa perussopimuksista tämä tavoite. Minun kysymykseni on se, tiedämmekö me, onko tämä 85 prosenttia hyvä vai voisimmeko puhua paremminkin 90 tai 80, koska en ole nähnyt tätä keskustelua, jota tilintarkastustuomioistuin ja komissio ovat käyneet, enkä ole saanut mitään todistusaineistoa siitä, että tämä olisi perustunut johonkin optimaaliseen sokerin saatavuuteen tai mahdollisiin seurauksiin mahdollisesta sokeripulasta tai niistä reaktioista, joista syntyisi, jos maailmansokerimarkkinoilla tapahtuisi merkittäviä häiriöitä. Eli tämä oli tällaista perusteetonta keskustelua, eli ei perusteltu sitä, miksi 85 ja miksi ei 80 tai 90. 90. En ole nähnyt mitään argumentteja tutkimuksissa tähän suuntaan. Ja sitten vielä viimeinen asia, kun otin vastaan tämän esittäjyyden, niin tarkastelin Kreikan sokerimarkkinoita. Niihin tämä uudistus vaikutti suurestikin, koska Kreikka on yksi niistä maista, joka leikkasi puolella sokerikiintiötään. Eli nyt meidän kiintiömme on puolet entisestä Kreikassa meillä oli viisi tehdasta, kaksi suljettiin, kiintiö puolitettiin ja nyt sain sitten tietää, että ne jäljelle jääneet kolme tehdasta joiden kilpailukykyä tämä uudistus, uudistuksen olisi tullut parantaa, niin ne ovat nyt lähellä varaa rikkoa, koska ei tuoteta riittävästi sokerijuurikasta, jotta nämä tehtaat toimisivat optimaalisella tasolla. Eli tässä herää kysymys siitä, onko tässä kyseessä sellainen tapaus, että leikkaus oli onnistunut, mutta potilas kuitenkin jossakin päin Eurooppaa sitten on kuolemaisillaan. Kiitos. Bene ansi Le... Selvä. Ja sitten tilintarkastustuomioistuin, herra Kretain. Eh, merci, monsieur le président. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, eh, voin nyt nopeasti käydä läpi, niin haluaisin ensimmäiseksi kiittää esittelijää hänen hyvin hedelmällisestä yhteistyöstään jota, jota meillä, josta saimme nauttia tämän koko käsittelyn aikana ja tämä eh, mietintökin hyvin selkeästi tuo julki ne pääasialliset kohdat, joista keskusteltiin ja myöskin tuo esille suositukset, joita tilintarkastustuomioistuin on tehnyt. Eli sen sijaan, että toistaisin herra Skila Kaakiksen mietinnön, niin haluaisin ottaa muutaman kohdan tässä esille. Ensinnäkin se, että kuudella miljoonalla tonnilla haluttiin leikata sokerin tuotantoa Euroopan unionissa ja tämän kautta sitten leikattaisiin rakenteellista sokerin ylituotantoa. Tämä tavoite saavutettiin ja meidän täytyy tästä olla tyytyväisiä. Mutta nämä kapasiteettileikkaukset, e, niitä ei aina kohdistettu e, heikoimmin kannattaviin laitoksiin. Todellisuudessa komissio eikä myöskään jäsenvaltio, niillä ei ollut riittäviä tietoja, jotta se olisi voinut kohdentaa nämä kapasiteettileikkaukset asianmukaisella tavalla. Täten tästä kuudesta miljoonasta tonnista, joka leikattiin, niin 2,4 miljoonaa tonnia – eli yli 40 prosenttia, kohdistuivat sellaisiin tehtaisiin, jotka toimivat kilpailukykyisimmillä alueilla, ainakin komission arvion mukaan. Toiseksi ja kolmanne, itse asiassa kolmanneksi tämä kiintiöstä luopuminen – ja uudet kiintiöt, niitähän myönnettiin puolellatoista miljardilla yrityksille. Ja tälle toimelle voidaan löytää oikeutusta joustavuuden lisäämisen kautta ja jotta mahdollistetaan kilpailukykyisimmille laitoksille tuotannon lisääminen tällaisissa yleisessä vähennyspuitteissa sitten kilpailukykyisimmät laitokset, tehtaat saivat lisätä tuotantoaan. Mutta tilintarkastustuomioistuin totesi myös, että monetkin tehtaat, jotka saivat kiintiöitä, luopuivat niistä nopeasti sen jälkeen, kun kiintiöt niille myönnettiin tai kun ne olivat nämä kiintiöt ostaneet. Eli tästä herää kysymys siitä, myönnettiinkö nämä kiintiöt oikeaan kohteeseen. Neljänneksi, Euroopan unioni on nyt siirtynyt viejän roolista nettotuojan rooliin. Olemme todenneet tässä yhteydessä, että ainakin kolme sokerin tuottajaryhmää, jotka olivat hyötyneet tuista sokerilaitosten sulkemiseen Euroopan unionin alueella, sen sulkemisen jälkeen sijoittivat kolmansissa maissa sijaitseviin tuotantolaitoksiin. Toisin sanoen tilintarkastustuomioistuin suosittaa, jotta vastaavilta tilanteilta vältyttäisiin vastaisuudessa ja jotta kaikki tällaiset päätökset, joilla saattaa olla vaikutusta Euroopan unionin sokeritilanteeseen, niin niissä otettaisiin huomioon kaikki tarvittavat tiedot, jotta varmistetaan sokerin saatavuus. Muistuttaisin siitä, että tämä sokerin saatavuus on perussopimuksessakin mainittu vaatimus. Tilintarkastustuomioistuin on pyrkinyt myöskin tarkastelemaan sokerin hinnan alentumisen vaikutusta kuluttajahintoihin. Tämä on hyvin monimutkainen kysymys ja tästä saatavat tiedot ovat hyvin sirpaloituneita. Mutta me suoritimme useampiakin tutkimuksia, riippumattomia tutkimuksia tilattiin, ja nämä tutkimukset osoittivat, että nämä todelliset pakkaamattoman sokerin hillan hinnan alennukset, ne eivät päätyneet kuluttajahintoihin. Toisin sanoen, jotta voitaisiin korjata tämän uudistuksen heikkouksia, jotka tilintarkastustuomioistuin siis totesi, niin tilintarkastustuomioistuin teki koko joukon suosituksia, jotka löytyvät tästä esittelijänne mietinnöstä. Ja seuraavaksi puheenvuoro komissiolla. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia paljon, hyvä puheenjohtaja ja herra Skilakakis, teille myöskin mietinnöstänne ja herra Kretänille puheenvuorolta ja kiitän koko valiokuntaa tästä mahdollisuudesta vaihtaa ajatuksia EUn sokerimarkkina-uudistuksesta tilintarkastustuomioistuimen suositusten valossa ja herra Skilakakisen työasiakirjan valossa erityisesti näin on, koska luvut osoittavat, että 2006 vuoden reformi on ollut suuri menestys institutionaaliset hinnat ovat laskeneet 36 prosentilla ja tuotanto keskittyy liittyy sellaisille alueille, jotka ovat kannattavia. Jäsenvaltiot, jotka ovat hyvin kannattavia, ovat 78 prosenttia EU-kiintiöistä ja se oli aikaisemmin 68 prosenttia. Ja jäsenvaltiot, joiden, joiden kannattavuus on matalalla, ovat 5 prosentin osuudella mukana. Aikaisemmin se oli 12 prosenttia. EUn sokerisektori on enemmän markkinaorientoitunut ja kilpailukykyinen kuin aikainen, aikaisemmin. Uudistuksen pääelementit olivat institutionaalisten hintojen alentaminen ja tämä rakenneuudistusrahasto, joka helpotti tasapainottamaan myöskin sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia, joita tällä uudistuksella saattoi olla negatiivisen suuntaan. Vähiten kilpailukykyiset tuottajat pääsivät näin luopumaan kiintiöistään. Koko uudistusta pitäisi käsitellä EUn kansainvälisiä velvoitteita ja sitoimuksia vastaan. Esimerkiksi jos mietitään tätä, tätä kaikki paitsi aseet aloitetta vuodelta 2001. Meillä oli oikeustapaus tässä aiheessa, mutta me hävisimme sen. Ja tässä annettiin vähiten kehittyneille maille vapaa pääsy Euroopan markkinoille muun muassa sokerin osalta – ja se vaati EUn tuettua, tuetun sokeriviennin vähentämistä. Ja EUlla ei ollut minkäänlaista muuta vaihtoehtoa kuin vähentää sokerin tuotantokiintiöitään, jotta asianmukainen markkinatasapaino voitaisiin säilyttää. Haluaisin kiinnittää huomiota nyt tuomioistuimen tiettyihin huomioihin. Mitä tulee 80 sokeritehtaan sulkemiseen, niin tämä lukumäärän vähentyminen on monen vuoden toiminnan tulosta. Se alkoi jo ennen sokerialan uudistusta. Esimerkiksi 2000 ja 2006 vuoden välillä jo 67 tehdasta sulki ovensa Euroopassa, eli tämä rakenneuudistus on jatkuva prosessi. Rakenneuudistusrahasto on antanut oikeuskehyksen ja taloustukea siinä muodossa, jota ei ennen uudistusta voitu, voitu hyödyntää. Mitä tulee sokerin tuontiriippuvuuteen, joka on tässä mainittu, niin se ei johdu sokerimarkkinoiden uudistuksesta, vaan siitä, että EUn kehitysapupolitiikka erityisesti 2001 vuoden kaikki paitsi aseet aloitteen myötä avaisivat, avasivat EUn sokerimarkkinat muille maille. Ja joillakin mailla on valtava sokerin vientipotentiaali, mutta poliittisen päätöksen myötä sitten annettiin mahdollisuus näille maille tuoda sokeria Eurooppaan. Sokerireformi oli välttämätöntä kaikkien näiden tapahtumien valossa. Tässä kontekstissa se mahdollinen tilanne, että EU:ssa ei olisi riittävästi sokerin saatavuutta, niin se voidaan ratkaista kiintiön ulkopuolisilla puolisella so- sokerilla niin, että ö, yleensä toimitusvarmuus ei vaarannu sisämarkkinoilla. Mitä tulee sitten toiminnan siirtämiseen ja rakennus rakenneuudistustukeen. Sen tarkoituksenahan oli auttaa sellaisia yrityksiä, jotka eivät katso olevansa riittävän kilpailukykyisiä tulevaisuudessa sulkemaan tehtaansä. Tämä ei tarkoita pelkästään tehtaiden purkamista, vaan työntekijöiden uudelleen sijoittamista ja tehtaan maisemoimista. Haluaisin korostaa, että on epä varmaa, että, vois, että komission yritykset estää taloudellisten toimijoiden tuotannon siirtäminen kolmansiin maihin olisi VTOn säännösten mukainen. Ja sen takia rakenneuudistustukien kytkeminen joihinkin investointirajoituksiin olisi hyvin vaikeata toteuttaa. Olettaisin, että se olisi lisännyt myöskin rakenneuudistustuen määrää itsessään. Uudistus on ollut äärimmäisen tärkeä joskaan ei ainoa asia, joka on tasoittanut maailmanhintojen ja EU-hintojen välistä eroa. EUn sokerimarkkinat ovat vähemmän haavoittuvaiset nyt tuotannon siirtojen suhteen kuin aikaisemmin. Jos nyt sitten ottaisin esille vielä eh, herra Skilakakiksen kommentit tarkemmin. Tietysti toivotan tervetulleeksi sen, että herra Skilakakis tunnustaa uudistuksen onnistumisen ensimmäisessä kommentissaan. Tämä laittaa tilintarkastustuomio istuimen kommentit ja herraskilakaakiksen kommentit ja suositukset asianmukaiseen mittasuhteisiin. Se tarkoittaa sitä, että sokerin tuottajat, kuten tuossa aikaisemmin todettiin, tai heidän kannaltaan on tärkeää, että pääperiaatteena oli se, että uudistuksen pitäisi saada aikaan sen, että tulevaisuudessa – saataisiin sokerin hintoja alas, mutta kiintiöstä luopuminen olisi vapaaehtoista. Ja jos sokeriyritykset itse perustavat, perustaisivat toimintansa ja valintansa taloudelliselle arviolle ja sen perusteella sitten miettisivät, että kuinka he voisivat toimia uudessa talousympäristössä, jossa hinnat olisivat ehkä 36 prosenttia alemmalla, niin näiden, tämä valinta oli sokeriyritysten itsensä tehtävä. Ja minun mielestäni olisi ollut vaarallista, jos komissio olisi määrittänyt, mitkä sokeritehtaat olisivat riittävän tehokkaita ja mitkä eivät. On selvää, että yrityksien täytyy päästä, päättää itse asioistaan, ja herra Skilakakis on puheenvuorossaan maininnut Kreikan sokeritehtaiden tilanteen. No, Kreikankin tehtaat joutuivat tekemään omat arvionsa siitä, missä määrin he pystyisivät selviytymään tässä uudessa toimintaympäristössä. Ja jos men, tilanne ei näytä menestyksekältä tällä hetkellä, niin tulevaisuus näyttää ehkä siltä, tai jos, jos menestystä ei saavuteta tulevaisuudessakaan, niin ehkä heidän arvionsa ei ollut ää, onnistunut. Sokeriuudistuksen menestys on sellainen, että sitä ei voida kiistää. Nyt toimitaan sellaisessa ympäristössä, jossa institutionaaliset hinnat ovat paljon pienemmät ja nyt tuotanto keskittyy kilpailukykyisemmille alueille. Mitä tulee siirtymäkauden tukeen päätoimisille jalostajille, niin sehän on 12 prosenttia koko Euroopan unionin tuotannosta ja se tarkoittaa sitä, että se vaikuttaa myöskin EUn kansalaisten elintarvikevarmuuteen ja turvallisuuteen merkittävästi. Tämän tuen tarkoitus oli auttaa puhdistamoja tekemään sellaisia rakennemuutoksia, jotta he voisivat sopeutua uusiin markkina olosuhteisiin, esimerkiksi matalampiin myyntihintoihin. Ja sen takia sitten sokerimarkkinoiden myötävaikuttamana äh, elintarviketurvallisuutta taattiin myös. No sitten isoglukoosikiintiöt. Sitähän saadaan pääasiassa viljatuotteista ja sitä käytetään yleensä äh, sokerin korvikkeina. Reformin tuloksena sokerin tuottajat voivat hyödyntää matalampia sokeri, so, sokerijuurikashintoja, jotta voitaisiin taata yhtäläinen kohtelu, joka on tärkeä perusperiaate. Isoglukoosin tuottajille annettiin lisäkiintiöitä, joiden myötä he pystyivät hyödyntämään suuruusluokkaeroja. Isoglukoosi kiintiöi, ilman isoglukoosikiintiöitä he olisivat joutuneet markkinoiden ulkopuolelle. Jos nyt sitten puutu näihin kuluttajahintoihin, niin juuri 2006 vuoden uudistuksen alla sokerihinnan seurantajärjestelmä perustettiin ja sillä annettiin markkinoille lisää läpinäkyvyyttä. Tämä järjestelmä on vahvistanut sen, että yleisesti ottaen markkinahinnat ovat seuranneet tätä institutionaalisten hintojen pudotusta. Komissio käynnistää pian tutkimuksen, joka tarkastelee hinnan siirtymistä loppukäyttäjälle. Ja tämän aika-ajoittaisen politiikan arvioinnin puitteissa komissio käynnistää myöskin YMP-toimenpiteiden ekspostarvioinnin arvioinnin sokerisektorilla. Ja sitten vielä mainittiin tietojen puute sosiaalista vaikutuksista. Tästä on raportoitu useaan otteeseen alkaen 2006 vuodesta. Ja jotkut monipuolistamissuunnitelmat kestävät vuoteen 2011 asti. Vasta nyt pystytään arvioimaan uudistuksen vaikutukset asianmukaisesti. Ja tätä taustaa vasten komissio on päättänyt ottaa huomioon uudistuksen sosiaaliset vaikutukset YMPn arvioinnissa sokerisektorin kohdalla arvioinnin pitäisi alkaa 2010 tässä kuussa ja tuloksia voidaan odottaa, 2011 vuoden loppuun mennessä. Ja näillä sanoilla varmaankin olen vastannut nyt sitten niihin erinäisiin kysymyksiin, joita esittelijä Skilakakis on ottanut esiin. Kiitoksia. Kiitoksia paljon ja sitten annan kollega Skilakakiselle vielä loppupuheenvuoron. Kiitos herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota hyvin yksityiskohtaisesta vastauksesta näihin esille, näihin esille otettuihin asioihin. Minulla on vielä yksi varauma. Me emme halunneet tehdä päätöksiä siitä, mitä sokerin tuottajat tekevät näillä rahoilla, mutta miksi ei kerätty tietoa siitä, mitä tuottajat näillä rahoilla tekivät. Tämä on eri asia. Tämä ei ole päätökseen puuttumista, vaan tässä on kysymys avoimuudesta ja tämä on tärkeää, koska se mitä sanoin ja mitä tilintarkastustuomioistuinkin sanoi näistä EUn ulkopuolista tehtaista, koska olisi pitänyt pyytää jonkinlainen sitoumus siitä, että nämä eivät rakenna tehtaita EUn ulkopuolella. Meidän täytyy saada varmistus siitä, että mitään eurooppalaista rahaa ei ole käytetty näiden Euroopan ulkopuolisten tehtaiden rakentamiseen. Ja sitten vielä sokeriruosta ja isoglukoosista. No en tiedä onnistummeko me siinä, kun me annamme rahaa jotta me tuotamme sitten ruokosokeria tuodulla sokerilla ja samaan aikaan emme sitten anna rahaa tehtaille, jotka nyt ovat sulkemaisillaan oviaan. Ja täten meillä ei ainoastaan ole tehtaita, jotka eivät tuota sokeria, mutta meillä ei sitten ole sokerijuurikastakaan tuottavia tahoja, koska kun tehdas sulkee ovensa, niin silloin myöskin sokerijuurikkaan tuotanto tyrehtyy. Eli kysymykseni on edelleen sama. Se, että me annamme rahaa sokeriruokopuhdistamoille, ja sitten annamme näiden tehtaiden sulkeutua, niin onko tämä järkevä päätös? Sama pätee myöskin isoglukoosiin. En en tunne mitään tasavertaisuuden periaatetta, ellemme tiedä tarkalleen sanottuna, minkälaisesta tasavertaisesta kohtelusta on kysymys. Elintarvikehuolto, kysymys, no siihen on jo tässä vastattu aivan riittävästi komission taholta. Ja ihan lopuksi haluaisin sanoa, että on tärkeää, että me tarkastelemme tätä uudistusta emme ainoastaan saavutettujen menestysten kannalta, vaan myös sen heikkouksien kannalta. Ja komission olisi hyvä tarkastella tämän uudistuksen heikkouksia. Se hyödyntäisi kyllä meitä kaikkia. Grazie. Kiitoksia. Sitten siirrymme päivän viimeiseen kohtaan. Siellä on vielä erityiskertomus 8 vuodelta 2010 Euroopan laajuisen rautatieliikenteen tehokkuuden parantaminen. Ovatko EUn investoinnit rautateiden infrastruktuuriin olleet vaikuttavia, kuuluu kysymys. Ja annamme puheenvuoron eri esittelijä Balchitiselle. Olkaa hyvä. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Gal aš turėčiau pasiūlymą pirmiausia, kad gal pasisakytų Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensin ehdottaa, että antaisimme tilintarkastustuomioistuimelle ensimmäisen puheenvuoron, koska näin sovimme. Joten jos teille näin sopii, annetaan puheenvuoro tilintarkastustuomioistuimelle. Joten puheenjohtaja sanoo, että kyllä, herra Kretäänille puheenvuoro. Kiitos, herra puheenjohtaja. Tämä kertomus, jonka teille tänään esittelen, siinä on pääasiassa kysymys Euroopan unionin sijoituksista rautatieinfrastruktuuriin ja tarkoituksena on vastata kysymykseen, mahdollistavatko nämä, nämä sijoitukset sen, että nimenomaan rautateiden suorite parantui. Nämä tilintarkastustuomioistuimen vastaukset perustuvat prioriteettiprojekteihin, jotka määriteltiin vuonna 2004 tässä on kysymys 19, prose, 19 projektista, yleiseurooppalaisista projekteista. Ja tilintarkastustuomioistuin tulee piakkoin tarkistamaan nämä suuntaviivat. Tarve investoinneille rautatieinfrastruktuurissa ovat huomattavia. Vuoden 2008 tietojen mukaan 92 miljardia on jo sijoitettu vuoteen 2007 mennessä prioriteettihankkeisiin ja kuitenkin tarvittaisiin vielä 200 lisämiljardia, jotta nämä projektit olisi saatu vietyä päätökseen. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastellut tätä suoritetta kahdeksalla eri akselilla – ja myöskin 21 erityisinfrastruktuuriosiota Euroopan unionissa. Nämä osiot, joita me tarkastelimme, niissä oli kysymys eurooppalaisista, eurooppalaisista sijoituksista ja niiden määrä oli 6,8 miljardia euroa vuonna 2006. Ovatko nämä olleet tehokkaita? No, tilintarkastustuomioistuimen tarkistusten mukaan, kun yhteisrahoitettiin rautatieinfrastruktuuria, Euroopan unioni on avannut uusia näkymiä rautatiekuljetuksille Euroopassa. Täten on mahdollista vastata myöntyvästi kyllä nämä kansalliset rautatieinfrastruktuurihankkeet, joita on yhteisrahoitettu, on mahdollistettu se, että kapasiteetti on lisääntynyt, palveluja on lisätty ja on myöskin tiettyjä tärkeitä osuuksia parannettu ja tämä kaikki on positiivista. Kuitenkin tilintarkastustuomioistuin toi myös esille sellaisia kohtia, joissa tilannetta voitaisiin vielä parantaa. Ensinnäkin kohdentamismekanismeja investoinneissa voitaisiin parantaa ja voitaisiin omaksua toimia, joiden tarkoituksena on vähentää näitä rajoituksia, joita liittyy näihin rautatieinfrastruktuureihin. Loppuviestini olisi se, että kutsun kaikkia osapuolia ottamaan huomioon tilintarkastustuomioistuimen huomiot silloin, kun näitä verkostoja, verkostoihin kohdistuvaa lainsäädäntöä ryhdytään uudelleen tarkistamaan. Ja tarkoituksena olisi nimenomaan optimoida Euroopan unionin olemassa olevia voimavaroja. Kiitokset ja nyt sitten esittelijä. Taip, ačiū gerbiamas pirmininkė. <clears throat> Pirmiausia, tikrai norėčiau padėkoti. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin todella kiittää tilintarkastustuomioistuinta ja Henrik Grecheniä henkilökohtaisesti tästä oikein hyvästä raportista. Ja minä olen esittelijänä tässä lausunnossa ensimmäistä kertaa ja on oikein hyvä, että tämä mietintö oli näin hyvä tilintarkastustuomioistuin teki sen johtopäätöksen, että yhteisrahoituksen myötä EU on myötä vaikuttanut Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittymiseen uudella tavalla. Kuitenkaan analyysi ei ota esille niitä puutteita, jotka, joista pitäisi päästä eroon, jotta voitaisiin Euroopan laajuisia liikenneverkkoja kehittää edelleen. Ja itse haluaisin mainita niistä nyt muutamia. Ensinnäkin useimmat kollegat ovat samaa mieltä siitä luultavasti, että ei ole vielä selvää, mikä muodostaa tärkeimmän eurooppalaisen rataakselin, koska seitsemän ensisijaista hanketta ovat vain kansallisia hankkeita ja tämä vähentää yhteisön lisäarvoa on välttämätöntä parantaa näitä määritelmiä, jotta voitaisiin parantaa koordinointia ja myöskin EU-rahojen kohdentamista. Ja komissio jäsenvaltioiden kanssa yhdessä ovat niitä tahoja, jotka, joiden pitäisi määritellä ensisijaiset hankkeet, pitäen mielessään, että Euroopan laajuisten liikenneverkkojen tarpeet on selkeästi määritetty. Toiseksi haluaisin mainita, että kun komissio valitsee yhteisrahoituksen projekteja, viittai, viittasi vain sisäiseen arviointiin, jonka komission henkilöstö suorittaa. Eli he eivät konsultoineet ulkoisia asiantuntijoita. Ja sen takia yllättäviä esteitä tulikin eteen, kun pantiin täytäntöön projekteja esimerkiksi yllättävän vaikeita maantieteellisiä tai ympäristövaatimuksia tai tilanteita. Ja nämä sitten saivat projektien kulut nousemaan huimasti ja myöhästivät niiden toteutusta. Näiden projektien teknisten aspektien tutkiminen ennen rahoituksen hyväksymistä pitäisi tapahtua ja komission pitäisi, komissio pitäisi velvoittaa käyttämään ulkopuolisia asiantuntijoita ja seurata sitten kehitystä huolellisesti. Merkittävää kehitystä on tapahtunut pikajunien tai erittäin nopeiden pikajunien suhteen. Tällaiset esteet kuitenkin tulevat eteen esimerkiksi vaikkapa äh, raidevalvonta ja erilaiset toimintasäännöt. Silloin kun mennään rajojen yli maasta toiseen, niin kansalliset säännöt ja niiden yhteensovittaminen on hankalaa ja voin vahvistaa tämän henkilökohtaisesti. Ja senpä takia komission pitäisi tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa läheisemmin ja auttaa jäsenvaltioita vähentämään tällaisia rajoitteita. Vastuu Euroopan laajuisen liikenneverkon pääviraston toimivaltaa pitäisi laajentaa niin, että sen pitäisi voida valvoa myöskin projektien täytäntöönpanoa. Sitten joitakin positiivisiakin huomautuksia tuomioistuin teki. TNT-projektin koordinaattoreita ää, nimitettiin ja keskitettyjen investointien myöntä heidän tehokkuutensa parantui ja poliittinen painoste, painostus myöskin nopeutti ensisijaisten hankkeiden kehittämistä. Komission pitäisi edelleen tukea koordinaattoreiden tämänhetkistä tehtävää ja miettiä, voitaisiinko koordinaattoreiden sektoreita nimittäin myöskin sellaisille projektin osille, jotka ovat tällä hetkellä vaikeuksissa. Toiseksi eurooppalaisten liikenneverkojen projektien rahoitus rajat ylittävillä seuduilla on lisännyt, lisääntynyt ja komissio nimitti myöskin koordinaattorit rajanylityspaikoille ja tämä osoittautui tehokkaaksi. Kuitenkin edelleen pitää parantaa sellaisten alueiden välistä liikennettä, joille on vaikea päästä. Ja lopuksi halusin vielä suosittaa komissiolle, että ennen kuin he tarkastavat TN, TENT-suuntaviivoja, äh, heidän pitäisi puuttua vielä avoimiin kysymyksiin. Ja heidän pitäisi miettiä myöskin TENT-politiikkaa, pitäen mielessään esimerkiksi tulevaisuuden haasteet liittyen äh, ilmastonmuutokseen ja sosiaaliseen ja taloudelliseen kohesioon. Työasiakirjakin on laadittu ja siinä on 15 kohtaa ja uskon, että tulevaisuudessa pystymme analysoimaan tätä asiakirjaa vielä yksityiskohtaisemmin. Kiitoksia paljon. Kiitoksia. Annan puheenvuoron sitten komissiolle. Thank you, President, uh, and my thanks go- Kiitos. Haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta tästä syvällisestä analyysistä ja siitä työstä, jota on tehty jopa äh, talviolosuhteissa tehtiin kenttävierailuja ja niin edelleen. Komissio on tehnyt tiivistä yhteistyötä ja seurannut tämän tilintarkastustuomion etenemistä. Sehän tehtiin jo vuosina 2008 ja 2009. Tilintarkastustuomioistuin on positiivinen rahoituksen suhteen ja sen suhteen, että tulisi tarjota uusia mahdollisuuksia tälle alalle. Tietenkin komissio tulee ottamaan huomioon tilintarkastustuomioistuimen suositukset ja tulee jatkossakin seuraamaan näiden asioiden käsittelyä, kuten me teimme vuosien 2004 ja 2005 kertomuksen perusteella tästä. Tämän perusteella tämä Eurooppalainen rautatieverkkovirasto perustettiin, on saatu uutta rahoitusta ja nimettiin koordinaattorit ja eh, alueasioiden pääosastolla myöskin keskityttiin siihen, että asiantuntijalausunnot otettiin paremmin huomioon. Mitä tulee näihin yksittäisiin suosituksiin, Tietenkin me olemme jo ryhtyneet toimiin, koska tästä kertomuksestahan keskusteltiin ja se kirjoitettiin vuosina 2008 ja 2009 ja me olemme jo ryhtyneet toimiin ja me olemme valmiita jatkamaan tulevina vuosina. Ensinnäkin pyydettiin sitä, että tämä TEN-T-verkosto perustuisi todellisiin kysyntätietoihin. Tällä hetkellä me itse asiassa käynnistimme tämän jo vuonna 2007. Meillä on TENTE-tietoverkko verkko, josta löytyy koko tämän verkoston yli 6800 osuutta ja sieltä löytyy yksityiskohtaista tietoa kaikista luonteenpiirteistä ja tämä tulee tarkistamisvaiheessa mahdollistamaan sen, että nämä suositukset, tämä tilintarkastustuomioistuimen kyseenomainen suositus voidaan ottaa huomioon. Myöskin koordinaattorien rooli, sitä vahvistetaan vuonna 2010 me olemme nimenneet kolme uutta koordinaattoria, jotta vahvistettaisiin koordinaattorien tehtävää ja, että tätä lähestymistapaa jatkettaisiin. TEN-T-uudistuksessa, joka on tulollaan, niin me tulemme ottamaan suosituksenne huomioon. Me haluamme tällaisesta sirpaloituneesta prioriteetti eh, projekti lähestymistavasta hieman keskitetympään lähestymistapaan, jonka perusteella sitten näitä eri rautatiekanavia käytäviä rahoitettaisiin perustuen yksityiskohtaiseen tietoon. Myöskin se kommentti, joka tässä juuri tehtiin liittyen siihen, että verkosto on sirpaloitunut eikä siitä riittävästi ole tietoa. Meillä on äh, rahtikäytäviä, prioriteettiprojekteja. Olemme samaa mieltä siitä, että keskittyminen olisi tärkeää ja tässä tässä TEN-T-uudistuksessa, josta tehdään ehdotus kesäkuussa 2011, niin siitä tullaan puhumaan. Sitten kustannushyötyanalyysi Mm, ja nämä täytäntöönpanovirastot, no työn määrä tulee lisääntymään ja me olemme vahvistaneet myöskin henkilöstöä. Meillä on Jaspersissa ja virastossa kummassakin sata työntekijää ja tämän kautta me voimme, tulemme vahvistamaan toimiamme. Tiedonvaihto, sitä myöskin pyydettiin vuonna 2008 me järjestimme Hollannissa tärkeän kokouksen ja vuonna 2009 Portugalissa ja vuonna 2010 me tulemme järjestämään äh, Sveitsissä kokouksen. Eli kaikki äh, osalliset, äh, jotka haluavat rahaa tästä TNT-verkostosta, niin me kutsumme heidät tähän kokoukseen, jossa on kysymys nimenomaan tietojen vaihdosta. Meillä on myöskin kaksi kertaa vuodessa TNT-tietopäivät, jossa sitten julkistaan tietoja ja puhutaan äh, projektien arvioinnista ja siitä, miten näitä projekteja viedään eteenpäin. Ja sitten vielä lopuksi se, mitä sanoitte rajat ylittävästä liikenteestä ja operationaalisista säännöistä, joita kohdistaan näihin käytäviin. No, tämä kommentti oli täysin asianmukainen. Tänä päivänä meillä on käytäviä Esimerkiksi meillä ei ole sellaista junaa, joka, jonka, joka pituudeltaan sopisi mille tahalle käytävälle. Meillä on asiakirjoja, joiden kielet vaihtelevat myöskin akselipaino, siinä on vaihtuvuutta. Me, kaikenlaisia operationaalisia sääntöjä, joita täytyisi kehittää, mutta tätä me työstämme aktiivisesti rautatieviraston kanssa me hyväksymme niin kutsuttuja TSI-järjestelmiä, eli tässä on kysymys yhteentoimivuusstandardeista ja ne on jo omaksuttu, mitä tulee eh, näihin TGV-juniin. Meidän täytyy vielä tietenkin jatkaa näiden eri ulottuvuuksien harmonisointia. Myöskin eh, käytävä lähestymistapano tulevassa TENTE uudistuksessa me tulemme keskittymään näihin asioihin. Niiden harmonisointi tietenkin on hankalaa, koska tässä on kysymys kantaverkoista, mutta me haluamme tietenkin sitten käytäviä lähestymistavan kautta pyrimme harmonisoimaan. Ja tästä, kuten sanoin, tehdään ehdotus ensi vuoden kesäkuussa. Minun mielestäni tämä tilintarkastustuomioistuimen kertomus tulee juuri oikeaan aikaan. Olemme kiitollisia siitä, koska se mahdollistaa komissiolle sen, että komissio voi entisestään kohdentaa ehdotuksiaan ensi vuoden kesäkuulle. Me otamme huomioon nämä suositukset ja haluaisin kiittää teitä siitä, että minulle annettiin mahdollisuus antaa teille tätä positiivista palautetta. Ja kiitoksia sitten kollega Jallasender. Presidente. Eh, yo querría agradecer en primer lugar a nuestro colega minä haluan ensinnäkin kiittää esittelijää hänen ehdotuksistaan. Täs, täällä oli, kuultiin paljon eh, kiintoisista lähestymistavoista, joista voidaan jatkaa keskustelua. Minä käsittelen eh, liikennevaliokunnassa näitä kysymyksiä ja haluaisinkin tilintarkastustuomioistuimen ähm, kannanottoon esittää muutaman kysymyksen. En, minusta on välillä ihmetyttävää kuulla näitä suosituksia. Tarkoitus on saada aikaan parannuksia budjetin toimeenpanon tehostamiseksi, mutta nämähän ovat enemmänkin poliittisia suosituksia ja uskonkin, että tämä johtuu siitä, että he eivät tunne eh, Euroopan laajuisien verkkojen historiaa tarkkaan. Minä haluan todeta, että tuo ensimmäinen suositus, sitä toistetaan usein ja me olemme olleet kärsivällisiä, mutta Tämä äh, suositus lähtee siitä, että äh, komission tulisi viestiä enemmän äh, rautatieyhtiöiden kanssa koska ne jarruttavat rajat ylittävää liikennettä ymmärrettävistä syistä ja historiallisista syistä. Kiitos kiitän tästä hyvän tahdon osoituksesta tilintarkastustuomioistuinta, mutta se ei johda tulokseen, koska me haluamme komissiossa ja parlamentissa saavuttaa se, että päästään yli näiden kansallisten tavoitteiden ja suojella omia järjestelmiä, rautatieyhtiöitä, Eh, yhtiöt eivät pidä rajat ylittävää liikennettä prioriteettina. En puhu yhteen eh, sopivasta liikenteestä, mutta historiallisesti eh, meillä on suuri ongelma mantereella tässä suhteessa. Ja pyytäisinkin, että nämä suositukset perusteltaisiin paremmin sitten koordinaattoreista. Me haluamme parlamentti saada näille, näille, äh, näistä äh, koordinaatioista tehostettua ja ja tässä jouduttiin, äh, koska oli ongelmia, jouduttiin irtisanomaan, vaihtamaan koordinaattoria. Hän tämä koordinaattorin työ ei näkynyt projektin työstämisessä, koska koordinaattorinhan tulee huolehtia siitä, että suhteet jäsenvaltioiden kesken paranevat ja, ja useinhan niillä ei ole kiinnostusta kehittää rajat ylittävää matkustajaliikennettä. Koordinaatiota tulee parantaa, se on selvä. tilintarkastustuomion istuin ei mainitse, että varat eivät riittäisi budjetissa. Nyt ollaan vuoden 2010 lopussa ja meillä on jo 90 prosenttia kaikista varoista koko ajanjaksolle käytetty, joten olisi ollut toivottavaa ottaa tämä toivomus mukaan tähän. Ajatellen seuraavia rahoitusnäkemiä on myönteisesti huomattava matkustajien oikeus. Ja kun suunnitellaan varojen käyttöä, niin haluan yhteisrahoituksesta ja ja kohesiosta rajat ylittävissä verkoissa, niin niiden suhteen te olette yleisiä suosituksia antanut, mutta ne voisivat olla yksityiskohtaisempia. Lisäksi haluaisin pyytää, että tilintarkastustuomioistuin käsittelee näitä aiheita perusteellisemmin. Ranskassa, Ranska ei ole meille mikään ongelma, mutta Espanjassa on ennen kaikkea ongelmia. Frankohan aina pelkäsi, että Eurooppa tulee yli, yli pyrenneiden ja, ja näin ollen siellä täytyy matkustajaliikenteen kehittämisen suhteen todellakin ponnistella, että saadaan Perpignanin yhteys toimimaan. Ja lopultakin päästäisiin tähän, mutta Rans, ja Ranskan puolella on yksi ongelma, johon ta, tilintarkastustuomioistuin ei kiinnittänyt huomiota, nimittäin ratojen sähköistäminen ja olisi tar- tärkeää katsoa, kun miltä se toisella puolella rajaa näyttää, koska janat, eh, jotta junat pystyvät liikkumaan, mutta Ranska ei ole vielä eh, varautunut tähän, eh, tähän varustautumiseen ja se olisi ollut toivottavaa tässä. Kiitoksia kollega Marinescu. pentru... Kiitos. Herra puheenjohtaja, haluaisin kiittää esittelijää tästä työasiakirjasta. Tämä on erittäin hyvä työasiakirja, hyvin yksityiskohtainen ja siitä löytyvät äh, suurin osa niistä asioista, jotka tilintarkastustuomioistuinkin mainitsee. Rautatieliikenne on kaukana eurooppalaisuudesta. Se ei ole kovinkaan eurooppalaista, sieltä löytyy paljon kansallisia luonteenpiirteitä ja liikennevaliokunta taistelee kovasti sen puolesta, että, em, että pääsisimme todelliseen eurooppalaiseen liikenteeseen. Kriisi on myöskin tuonut tämän päivän valoon. Tilintarkastustuomioistuin on sanonut, että jos talousarviota toteutetaan asianmukaisella tavalla, niin näissä asioissa voidaan päästä eteenpäin. On paljon eurooppalaisia ohjelmia, on ohjelmia, joilla Eurooppa halutaan yhdistää Balkanin alueeseen. Meillä on erilaisia rahtikäytäviä eurooppalaisella tasolla ja monia muita projekteja. Haluaisin tietää, Miten komissio aikoo koordinoida kaikkia näitä ohjelmia ja auttaako komissio, aikooko se laatia jonkinlaisen prioriteettilistan niistä projekteista, joita täytyisi avustaa ensisijaisesti? Sitten koordinaattoreista, no periaatteessa tuen ajatusta koordinaattoreista on erittäin hyvää, että tulevaisuudessa nimetään koordinaattoreita lisää, mutta haluaisin tietää samantyyppisissä projekteissa, eikö komissio voisi nimetä saman koordinaattorin käsittelemään kahta projektia? E Sitten komissio ja sen jälkeen esittelijä. Merci, Kiitos, herra puheenjohtaja haluaisin reagoida tähän Roa Ajala Senderin esittämään pyyntöön. On aivan selvää, että tilintarkastustuomioistuin ei ole poliittinen elin. Meidän tehtävänämme oli tarkastella sitä, olivatko nämä infrastruktuurisijoitukset tehokkaita. Meidän tehtävänä ei ole tehdä poliittisia arvioita. Entisenä liikenneministerinä Minulla olisi paljon muutakin sanottavaa tästä asiasta, mutta silloin menisin tämän kertomuksen ja mietinnön ulkopuolelle. Ja kuten tilintarkastustuomioistuimen kollegani tässä juuri muistutti, niin hän on usein joutunut minua muistuttamaan siitä, että toimin tilintarkastustuomioistuimessa enkä enää toimi poliittisella alalla. Eli rouva Eela Senderille haluaisin sanoa, että olisin mielelläni mennyt pidemmälle, mutta silloin olisimme ylittäneet meille annetut valtuudet herra puheenjohtaja, haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka puhuivat tässä keskustelussa ja haluaisin kiittää kaikista niistä onnitteluista, joita saamme, koska ne toimivat meille kannustimena jatkaa samaa tietä. Grazie. La commissione. Kiitos ja komissio. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Vastauksena juuri sanottu, niin haluaisin sanoa rouva Ajala Senderille sen verran, että komissio tietenkin on käynnistänyt rikkomusmenettelyn siitä, että 14 jäsenvaltiota vastaan. Eli olen täysin samaa mieltä Roa Ajala Senderin kanssa siitä, että meillä on suuri markkinoiden avaamisongelma, joka ei ole toteutunut näistä eri rautatiepaketeista huolimatta. Kuten Rouva Ajala Sender hyvin tietää, me olemme myöskin tehneet ehdotuksen siitä, että tämä ensimmäinen rautatiepaketti uusittaisiin. Joka tapauksessa, aivan kuten tilintarkastustuomioistuinkin sanoi, niin tähän rautatiepakettiin tätä analyysiä ei ole kohdistettu. Sitten herra Marineskulle Haluaisin todellakin painottaa toivettamme siitä, että nämä eri mekanismit, äh, rahtiliikenne, prioriteettiprojektit, ne haluttaisiin kohdentaa paremmin, mutta kaikki nämä eri aloitteet tällä hetkellä, niihin kohdistetaan äh, TEN-T-verkoston yhteisrahoitusta, eli on pohja ja sitten sen jälkeen annetaan työvälineet ja sen jälkeen komissio sitten tehokkaalla tavalla hallinnoi näitä eri aloitteita, mutta kuten tässä mietinnössäkin toivotaan. Ja vastauksena teidän pyyntöönne voisin sanoa, että meidän tarkoituksenamme on keskittyä yhteen pääverkostoon ja siihen liittyviin aloitteisiin. Eli ei enää ei tehtäisi eroa, joka, josta joskus saattaa olla haittaa tehokkuuden näkökulmasta, jos näitä asioita tarkastellaan. Sitten mitä koordinaattoreihin tulee, Rouva Ajala Sender ja Marinesku molemmat tekivät tästä huomioita. No me olemme yleisesti ottaen vakuuttuneita sen suhteen, että tehty päätös oli oikeutettu. Koordinaattoreita kuullaan parlamentin liikennevaliokunnassa joka vuosi tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessakin painotetaan sitä, että paljon on työtä vielä tehtävänä ja koordinaattoreiden tehtävänä on mennä eh, kentälle ja tuoda julki ongelmakohdat. Eli kun eh, esimerkiksi tietystä tunnelista juna tulee eh, ulos, niin siellä ensimmäinen rataosuus on viiden kilowatin rataosuus ja se aiheuttaa ongelmia. Koordinaattori on sen tunnistanut siitä on ilmoitettu pari kuukautta sitten ja tähän nyt haetaan ratkaisua, koska aivan kuten tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa sanottiin, niin ei riitä, että me investoimme satoja miljoonia äh, rajat ylittävään tunneliin eikä sitten otettaisi huomioon näitä niin sanottuja yksityiskohtia, jotka joskus ovat hyvinkin yksityiskohtaisia yksityiskohtia ja joilla kuitenkin on vaikutuksia näiden käytävien tehokkuuden kannalta. Eli jälleen kerran haluaisin painottaa sitä, kuinka oikean saumaan tämä kertomus tuli. Haluaisin kiittää myöskin valiokuntaanne sen tekemästä työstä. Ja sitten vielä esittelijä Balcidis. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ja haluaisin kiittää myöskin tilintarkastustuomioistuimen jäseniä ja komissiota kommenteista ja ehdotuksista jotka antavat oikein hyvää ohjausta meille. Ja ymmärrän huolenaiheet, joita kollega tuossa edellä esitti liittyen nimenomaan historiallisten olosuhteiden valossa. Ja oman maani kokemuksen perusteella Liettuasta tiedän, että rautatie on hyvin tärkeä, koska meillähän rautatie menee eh, meiltä Venäjällä Puoran läpi, joten meillä on samankaltaisia ongelmia monien muiden maiden kanssa. Viime vuosikymmenellä oli hyvin tiiviitä keskusteluja tästä aiheesta. Ja olen ollut myöskin liikenneministerinä neljä, neljän vuoden ajan, jolloin osallistuin noihin keskusteluihin. Mutta uskon, että voimme sanoa, että tulokset ovat suhteellisen positiivisia. Kyllä, vielä on paljon tehtävää ja odotamme innolla, että komissio tekee ehdotuksensa 2011 vuoden kesäkuussa. Noilla ehdotuksilla saadaan paremmat määritelmät Euroopan laajuisista akseleista tai käytävistä. Me kaikki tiedämme, että Eurooppa tarvitsee yhden tai kaksi tällaista äh, rautatie-selkärankaa, selkeitä käytäviä. Niiden myötä pystymme keskittämään rahoitusvaramme ja koordinaattorien työskentelyn asianmukaisella tavalla. Ja olisi hienoa, jos voisimme menemään Euroopan halki päästä päähän junalla jonakin päivänä vielä. Kiitoksia. Kiitoksia paljon kaikille puhujille. Kiitoksia myöskin tulkeille kärsivällisyydestä. Puheenjohtaja, yksi pyyntö teille. Käsittelin siis kaksi ohjelmaa ja halusin kysyä, onko Euroopan tilintarkastustuomioistuimelta mahdollista äh, saada äh, raporttia ja selvitystä, miten tilanne siellä on edistynyt? Minä en ymmärtänyt kysymystä oikein. Parlamentti, puheenjohtaja, äh, äh, äh, valiokunta on Pusekin kautta, puhemiehen kautta pyytänyt selvitystä varojen käynnistä ja, käytöstä ja sopimuksen valvonnasta viime vuosina eri erityiskertomusta tai erityistutkimusta ja tilintarkastustuomioistuimelle on mennyt kirje, koska on ollut ristiriitaisia lukuja, niin halusimme kuulla tilintarkastustuomioistuimelta, onko tämä tutkimusaikomus tehdä, koska tämä on kiireinen asia. Tilintarkastustuomioistuin keskustelee toimeksiannoista. En tiedä, tuleeko tämä kertomuksen muodossa vaiko kirjeenä parlamentille. Minä kysyn tätä asiaa ja ilmoitan lähipäivinä teille tästä.